Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa todellisuusvaliokunnan kokoukseen. Jos kommentteja ei ole, esityslista voidaan hyväksyä muutoksitta. En näe mitään kommentteja. Eikä kuulekaan. Um, Kohta kaksi. Ilmoitusasiani tärkeä asia. Huominen kokous, huomisiltapäivän kokous alkaa kello 15.45. Iltapäivän kokous siis vartija vielä neljä. Ei siis kolmelta, vaan kello 15.45 eri salissa. PHS 5B001. 5B001. tässä samassa rakennuksessa, mutta viidennessä kerroksessa. Kohta kolme. Tutkimus Euroopan energiateollisuusinvestoinneista. Esittelijänä Luc van Nyffel ja Jessica Yearwood. Tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Jälleen kerran, kiitos, että tulitte tänne. Tämän Dynamicsin valmisteleva tutkimus Rotterdamissa toimiva laitos, joka valitti tutkimuksesta ja poliittisesta neuvonannosta energia-, ympäristö- ja ilmastoalalla. Meillä on kaksi vierasta. Herra Lyk van Nyffel, joka on tammikuusta 2015 Dynamicsin konsultti. Ja Jessica Yearwood, joka on energialan konsultti Trinomicsissa. Hän on erikoistunut kestävään energiaan, kestävän energian rahoituksen energiatehokkuuteen ja EUn energialinnon kysymyksiin. Kaikki meille tärkeitä kysymyksiä. Ja herra Lyk van Nyffel omaa paljon kokemusta Belgian ja Euroopan sähkö- ja kaasualalta. Hän on myös ollut neumassa Maailmanpankkia ja Flaami Energiavirastoa ja Belgian hallitusta. Molemmilla on meille merkittävää kokemusta ja te olette, hyvät viereet, arvioineet investointitarpeita ja sitä, miten voidaan kehittää sähköalan investointeja, mitä esteitä investoinneille on ja miten voitaisiin päästä energian, energiatavoitteisiin. Meillä on talvipaketti ja uusi sähköesitys, ei energia siis, laajemmin, vaan erityisesti katsotaan sähkömarkkinoita. Ja teidän tutkimuksessanne arvioidaan eri poliittisia vaihtoehtoja, joiden kautta voitaisiin saada tarvittavia investointeja sähköalalle. Tämä kysymys on meille tärkeä. Näin voimme selvittää sitä, miltä tilanne näyttää asiantuntijoiden mielestä, mitä neuvoa voitaisiin antaa tälle sektorille ja mitä asetuksiimme tulisi laittaa. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan tärkeitä lainsäädäntöehdotuksia, kuten hallintakysymyksiä tai sitä, miten markkinat järjestetään tai miten ASER toimii, miten toimivat sääntelijät. Eli Teidän neuvonne ovat varmasti meille hyvin arvokkeita. Oliko vielä pyytäisinkö teitä aloittamaan? Tai selvä, Jessica Yearwood aloittaa ensin. Ajattelin ne taakkosjärjestyksessä, mutta ei sittenkään. Olkaa hyvä. So, as mentioned, the... Kiitos esittelystä. Tavoitteenamme, aivan niin kuin todettiin, on esittää politiikalle suosituksia siitä, miten voimme saada investointeja sähkösektorille, jotka ovat tarpeen, jotta voimme siirtyä vähähiiliseen talouteen vuoteen 2050 mennessä. Jotta tämä onnistuisi, olemme paneutuneet useisiin kysymyksiin. Ensinnäkin olemme keskittyneet energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteisiin. Olemme myös perehtyneet investointitarpeisiin, jotka ovat välttämättömiä Meillä on EUn välineitä investointien kannustamiseksi ja sitten olemme käyneet lävitse äh, sijoitussuuntauksia, äh, mitkä ovat ohjaamassa näitä investointeja ja mitkä niitä taas äh, karkoittavat tai estävät. Olemme myös pohtineet erilaisia vaihtoehtoja ja suosituksia. Olemme käyneet lävitse paljon kirjallisuutta, akateemista ja myös tapaustutkimuksia. Meillä on kolme aluetutkimusta ollut tässä ja olemme myös toteuttaneet sidosryhmien kuulemisia. Ensin pyrimme tunnistamaan EUn energiatavoitteet. Usean vuoden ajan Euroopan unioni on pyrkinyt ratkaisemaan niin sanotun energiatrilemman, joka on kuvattu tässä kuvassa. Me haluamme saada tarjonnasta varmempaa, kilpailukykyisempää ja vakaampaa. Näissä puitteissa EU on myös määritellyt useita tavoitteita. Meillä on 2020-2030 energiapuitteet. Siellä on kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet, energiatehokkuustavoitteet ja niin edelleen. Tämän lisäksi meillä on myös yhteenkytkintä ja älymittarin tavoitteita nykyisten suuntausten mukaisesti useimmat jäsenvaltiot ovat pääsemässä 2020 tavoitteisiin. Investointeja tarvitaan vielä, jotta päästään 2030-2050 tavoitteisiin. Jotta pääsemme 2050 tavoitteisiin, niin 85 prosenttisesti, jotta päästäisiin kasvihuonekaasutavoitteisiin, niin tarvitaan sähköalalla valtavia investointeja. Tärkeimmät investoinnit on tehtävä sähkön tuotannon alalla noin 54-80 miljardia vuositasolla aina vuoteen 2050 saakka ja 75-25 prosenttia koostuisi tästä mm, uusiutuvasta energiasta. Ja sitten verkostoja 40-62 miljardia vuositasolla tarvitaan aina vuoteen 2050 saakka ja noin 80 prosenttia tarvitaan jakeluverkkoon. Tämä on tarpeen, jotta uusiutuvaa energia, jakelu ja yhteistuotanto pienimuotoisesti voitaisiin toteuttaa. Täytyy ottaa huomioon myös älyteknologia. Sitten yhteen kytkennät ja verkkojen päivitys niin ikään ovat tarpeen. Sitten varastointi ja investoinnit jotka ovat tällä hetkellä pienempiä, mutta joiden oletetaan kasvavan jatkossa samansuuntaisesti. Tämän tukemiseksi tarvitaan investointeja, jotta pääsemme 2050 tavoitteisiin vähähiilisyyden osalta. EUlla on tässä käytössään lukuisia välineitä. Niiden, äh, niitä on, ovat muun muassa äh, TEN-E-asetus, sitten direktiivi, jossa määritellään yhteisen edun hankkeet ja myös ETS. Säätelyvälineiden lisäksi meillä on myös erilaisia rahoitusvälineitä, esimerkiksi verkkojen Eurooppa-väline. Sillä tarjotaan tukea yhteisen edun hankkeille. Horisontti 2020. Siinä keskitytään enemmänkin innovointiin ja tutkimukseen. Sitten on yleisempiä rahastoja, esimerkiksi ESIR ja äh, niin edelleen. Nämä tukivälineet tarjoavat noin 1,5 miljardia äh, euroa vuositasolla avustuksina ja noin 12,5 miljardia äh, rahoitusvälineinä energiahankkeille. Tämä tarkoittaa 10-15 prosenttia vuosittaisista investointitarpeista, joita pelkästään sähköalalla olisi. Voimme siis sanoa, että tarvitaan vielä lisää rahoitusta tässä suhteessa. No sitten hieman investointisuuntauksia, joita olemme havainneet ensinnäkin sähkön tuotannon osalta. Tässä uusiutuvat ja perinteiset lähteet ja kollega jatkaa sitten esityksen loppuun. Ensinnäkin uusiutuvat lähteet. Olemme arvioineet, että kustannukset nopeasti laskevat ja pääsevät samalle tasolle kuin perinteiset lähteet. Tämä johtaa massiivisiin investointoihin 50 miljardia dollaria äh, esimerkiksi vuonna 2015 EU-ssa. Kyse on kuusinkertaisesta summasta verrattuna vuoteen 2004. Silloin EU oli johtoasemassa uusiutuvan energian investoinneissa ja Kiina on nyt sitten tämän jälkeen asettunut johtoasemaan. Nämä investoinnit eivät jakaudu tasaisesti EU sisällä, vaan erot ovat suuria. Kyse on suurimmalta osin tuista. Tuet ovat vähentyneet megawattitunti lukuina ja ne ovat nyt enemmänkin markkinapohjaisia tukia. No sitten perinteinen sähkön tuotanto. Olemme tunnistaneet suuntauksen, että uusiutuvien lisääntynyt käyttö on aiheuttanut painetta myös perinteiselle tuotannolle Fossiilisten polttoaineiden laitoksia on nyt vetetty pois käytöstä ja on ryhdytty uudelleen tutkimus- ja kehitystyöhön. Nykyisillä markkinoilla äh, sääntelypuitteissa ei ole varsinaisia äh, tapaustutkimuksia, mutta jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttäjän äh, erilaisia mekanismeja, joilla halutaan varmistaa toimitusvarmuus. Jessica Jessica on jo puhunut siitä, miten säädellään verkkojen rahoitusta ja miten tämä liittyy uusiutuviin energialähteisiin, mutta emme saisi unohtaa sitä, että paljon tarvitaan myös vanhentuvan infrastruktuurin uudistamiseen. Tarpeet lisääntyvät ja tämä liittyy nykytilanteeseen, siihen miten paljon uusiutuvien osuus sähkön tuotannossa on 28 prosenttia. Osittain 15 prosenttia on aurinko- ja tuulivoimaa, joissain jäsenvaltioissa paljon enemmän, enemmän esimerkiksi Saksassa. Ja vain noin 10 prosenttia kaiken kaikkiaan. siellä silloin ongelma, koska silloin tuotantokapasiteetti kaiken kaikkiaan on kestävää jotta voidaan huolehtia kapasiteetin riittävyydestä myös näiden energiamuotojen käytössä. Mutta jos osuus on suurempi, tarvitaan merkittävämpiä tasapainottavia tekijöitä. Tasapainottaminen toteutuu lähinnä tuotannon jouston yhteydessä kaasu käytön kautta mutta myös sitä kautta, että vastataan kysyntään tai huolehditaan varastoinnista. Osittain sopimusten kautta on hoidettu tätä, mutta tämä on yhä enemmän myös kotitalouksien käytössä. Ja sitten varastointikysymys, se on tärkeä teknologinen kysymys. Ainakin joissain yhteyksissä se on tärkeää. Jos ajatellaan teknologiaa, jota on käytetty 95 prosenttisesti, mutta nyt uutta teknologiaa on kettymässä. Patris esimerkiksi Saksassa merkittävä määrä laitoksista omaa really important trends, investment trends Saksassa näitä uusia järjestelmiä. Tämä liittyy myös digitaaliin kehitykseen. Näin muuttuu energiaan markkinoiden tilanne, kun ajatellaan uusia palveluiden tarjoajia, uusia tuotteita markkinoilla. Joten nämä ovat tärkeitä tekijöitä myös kun ajatellaan energiasektorin kehittymistä. Uusiutuvien ja muiden uusien investointien esiintyminen johtaa siihen, että sähkölasku usein kasvaa. Tämä on kysymys, johon pitäisi kiinnittää huomiota. Se, että ihmisillä on varaa sähköön, on tärkeä kysymys. Investointikustannukset vuonna 2030 ovat luultavasti 30 prosenttia korkeammalla kuin vuonna 2010. Vaikka tukkuhinnat ovat pienemmät kaiken kaikkiaan niin energialasku on kasvamaan päin. We all, we all are aware of uh, two others. Me kaikki Tiedämme parista muustakin trendistä energia-alalla liikenteen sähköistyminen ja lämmityksen myös. Liikenteen osuus 80 prosenttia oletettu vuonna 2050. Vaikutus olisi todella merkittävä. Noin 10 prosenttia kaiken kaikkisesta sähkön kulutuksesta 150 megawattia tuotantokapasiteettia tarvitaan. Sitten lämmityksen sähköistäminen on melko uusi lämpöpumppujen kautta esimerkiksi. Ja vaikutus kaasusektoriin saattaa olla merkittävä. Lehdistöstä on nähty, että Alankomaissa esimerkiksi hallitus on tehnyt strategisen päätöksen vähitellen siirtyä pois kaasusta lämmityksen lähteenä. Periaatteessa ei investoida enää kaasuun tässä mielessä. Voidaan todeta, että tuki sähkön käyttöön ja sähköalan liittyviin investointeihin on merkittävästi noussut – vuoden 2008-2012 välillä. Tämä ei ole merkittävän uusiutuvien osalta 20 prosenttia, mutta myös fossiilisen polttoaineen osalta 39 prosenttia. On melko yllättävää, että fossiiliset polttoaineet, hiili ja maakaasu mukaan lukien, saavat edelleen näin merkittävän määrän tukia. Tämä on tietenkin yksi suosituksistamme jonka haluaisimme esittää, että vähitellen tukien poistaminen saattaisi olla yksi mahdollisuus onnistua tässä siirtymässä kohti vähähiilistä energiaa. Tiedämme uusista rahoitusvälineistä esimerkiksi paikalliset yhteistyömallit, hank hankkeiden rahoittaminen esimerkiksi ja yksityisen pääoman mukaan saaminen. Mitkä ovat sitten merkittävimpiä esteitä tai innoittajia investointien osalta? Kysynnän lisääntyminen on historiallisesti ajanut investointia, mutta ei aja enää tänä päivänä, koska kysyntä ei lisänny jatkuvasti Osittain nyt on siirrytty investoimaan uusiutuviin. Jessica jo puhuikin korvaustasoista. Tämä on toinen este myös. Ehkä voisimme keskittyä tässä keskeisimpiin esteisiin ja kannustimiin, jotta emme käytä liikaa aikaa. Nykymarkkinayhteyksissä tuki uusiutuville energialähteille on tässä tärkein merkittävin seikka. Yksi merkittävimmistä esteistä on edelleen se, että lupamenettely on niin monimutkainen ja infrastruktuuri, hankkeiden hyväksyntä kansalaistenkin joukossa. Nämä ovat hankalia kysymyksiä myös tämän päivän tilanteessamme. Olemme pohtineet 12 poliittista vaihtoehtoa. Markkinoiden toiminta on ensimmäisen keskiössä, toisessa katsotaan, mitä politiikan vaihtoehtoja olisi mikä olisi tarpeen, jos markkinoit eivät toimi kunnolla. Ja kolmannet vaihtoehdot liittyvät yleisesti sääntelypuitteisiimme. Ja meistä ne vaihtoehdot politiikassa, jotka pyrkivät parantamaan markkinoiden toimintaa, ovat kaikkein tehokkaimpia ja soveltuvat kaikkein parhaiten, koska näin parhaiten vastataan niihin kriteereihin, joita pidimme tärkeinä eri poliittisten vaihtoehtojen arvioinnissa. Me olemme siis luokitelleet eri vaihtoehdot, pohtineet niiden vaikutusta. Ja tässä olemme esitelleet kuusi kaikkein myönteisintä, mutta nämä johtopäätökset totta kai näkyvät suosituksissa myös, joten Siirtyisin ehkä jo suosituksiin. Tämä on tietenkin kaikkein tärkein tutkimuksen osa. Ensimmäisessä suosituksessa keskitytään siihen, että investoijat haluavat tiettyä varmuutta. Tämä on eri tutkimuksissa ja viesteissä teollisuuden alalta tullut keskeinen viesti. Tällainen varmuus on tärkeää, kun investoidaan tuotantoon, jakeluverkkoihin ja niin edelleen. Tutkimuksessamme totesimme, että esimerkiksi Espanjassa uusiutuvien energialähteiden politiikka on muuttunut vuonna 2013 retroaktiivisesti ja tämän vaikuttamat kovasti investointitilanteeseen. Tämä on siis todella ratkaisevan tärkeä. Toiseksi uusiutuvien tukemisen pitäisi olla vakaata, ennakoitavaa. Tämä liittyy tuohon ensimmäisenkin suositukseen, mutta muun tuen pitäisi olla koordinoidumpaa jäsenvaltioiden kesken alueellisella tasolla myös ja perustua enemmän kyseisen markkinatilanteeseen. Minusta tuntuu, että hiljattain on menty oikeaan suuntaan. tarjouskilpailujen järjestämisen kautta esimerkiksi. Ja jotkut uudessa talvipaketissa olevat ehdotukset ovat myös myönteisiä edistysaskeleita. Mitä tutkimukseen ja kehityksen tulee, niin tiedämme, että tutkimus- ja kehitysponnisteluita on melko paljon. Määrällisesti siis investoidaan uusiutuviin, mutta kyllä parantamisen varaa on vielä. Esimerkiksi voitaisiin koordinoida paremmin keskittyä uusimpaan teknologian markkinamalleihin ja konsepteihin ja niin edelleen – ja sitten tähkön saamisen varmuus on tärkeää. Eli eri jäsenvaltioiden hankkeiden pitäisi olla koordinoidumpia alueellisesti, ehkä jopa EU-tasolla, jos olisi mahdollista. Varastoinnin osalta tarvitaan harmonisoidut sääntelypuitteet EU-tasolle – Tämäkin on ajatus, joka on nyt talvipaketissa mukana. Ja viimeinen suositus näiden ensimmäisten joukossa on yhteenliitäntäkapasiteetin tukeminen. Pidämme hyvänä 10 prosentin tavoitetta, josta on EU-tasolla päätetty, mutta eriytetty tavoite olisi ehkä tässä sopivampi poliittisia päätöksiä pitäisi tehdä ottaen huomioon, mitä kapasiteetti on tarjolla. Ei ajatella ainoastaan, mitä on tarjolla, vaan pitäisi ajatella sitä, että pitää tarjota tätä markkinoille. Se olisi uskottava vaihtoehto tällä hetkellä. Sitten on vielä suosituksia, joissa keskitytään siihen, että tarvitaan verkkoinvestointia varten – kunnollista sääntelyä. Tarvitsisimme siis kannustimia sekä investoijille, niille, jotka investoivat verkkoon ja rahoitusvälineiden Löytyminen ei sinänsä ole merkittävä este yleensä, mutta on pienempiä kysymyksiä, jotka joita haluaisimme ottaa tässä yhteydessä esiin. Esimerkiksi se, että pääsy EUn rahoitusvälineisiin pitäisi saada helpommaksi, mutta päällekkäisyyttä pitäisi välttää. Kuitenkin pienempiä hankkeita. Myös pienemmät toimijat pitäisi saada mukaan tuen piiriin erilaisten aloitteiden kautta. Ja sitten hintojen antama viesti. Investoijat tarvitsevat kunnolliset hintaoletukset sähkön hinnan, hiilen hinnan ja verkkojen osalta. Säännelty tariffi ei ole sinänsä paras, kun tuetaan investointeja. Eli tukkumarkkinoiden hintakattojen poistaminen on todella prioriteetti, jos halutaan tukea investointeja Niiden hinta on liian alhainen. Se pitäisi ottaa huomioon. Ja mitä tulee investointeihin, jotka liittyvät energiatehokkuuteen ja kysyntään? Me haluamme kunnolliset juridiset ja sääntelypuitteet. Tälläkin saralla aloitteihin pitäisi ryhtyä EU-tasolla että löydetään kunnolliset säännöt tiedon mistamiseen ja viestintään liittyviin kysymyksiin esimerkiksi. Ja lopulta, mitä lupamenettelyihin tulee, menettelyiden pitäisi olla nopeampia, helpompia. Ja julkinen hyväksyntä tuki on kysymys, joka kannattaisi ottaa myös huomioon. Parhaita käytäntöjä esimerkkejä on olemassa. Esimerkiksi kuuleminen pitäisi järjestää investoijien ja viranomaisten puolelta. Ja lisäksi pitäisi antaa mahdollisuus kansalaisille osuuskuntamallisten aloitteiden kautta osallistua rahoittamiseen. Joissain EUn jäsenvaltioissa tällaista jo tapahtuu, sitä voitaisiin pitää hyvänä käytäntönä esimerkkinä myös muille. Kiitos puheenjohtaja. Olemme valmiita vastaamaan kysymyksiin. Kiitos oikein paljon. Todella kiinnostava alustus ja kiinnostava tutkimus. Ja nyt kollegat voivat käyttää puheenvuoroja. Kollega Lewandowski, olkaa hyvä. I do agree with our... Kiitos. Olen puheenjohtajan kanssa samaa mieltä siitä, että alustus oli mielenkiintoinen ja suositukset olivat kunnianhimoisia. Kaksi lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin tutkimuksessa arvioitte eh, investointitarpeita vuositasolla yli 140 miljardia euroa sekä tuotantoon että jakeluun. Se on paljon isompi luku kuin koko EUn välineiden kapasiteetti. Kaksi viikkoa sitten kuitenkin äänestimme päästökauppajärjestelmän päivittämisestä. Oletuksena oli se, että tarkoitus olisi nostaa päästöoikeuksien hintaa. Kysymys kuuluukin, minkälaisena näette tämän hinnan noston vaikutukset investointien kannalta? Niitähän kuitenkin tarvitaan, jotta päästään näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin, joita meillä on asetettuna. Ja toinen kysymys. Liiketoiminta ja riskiprofiilit. Minkälaisia hankkeita äänes, äh, rahoitettaisiin ESIR-rahastosta? Ja kun ajatellaan maakohtaisia profiileita energia-alalla, niin millaisena tämä teille näyttäytyy? Kyllä minä nyt tällaisen kysymyksen voin esittää. Kiitos oikein paljon. Edustaja Niedermayer. Kiitos oikein paljon. Kiitos tästä alustuksesta. Minulla olisi yksi kysymys. Se liittyy erityisesti verkkoinvestointeihin. Alustuksessanne ette puhuneet hajautetusta energiantuotannosta. Emme tietenkään tiedä, mikä malli tulevaisuudessa on tärkein, mutta hajautetulla tuotannolla ilmeisesti tulevaisuudessa on rooli. Mutta tähän ei tietenkään tarvita laajaa verkkoa, joten jos näin käy, miten voidaan tehdä mahdolliseksi se, että verkkoon investoidaan. Jos ajatellaan melko alhaisen kapasiteetin verkkoa, mutta varastoinnin aseman lisäämistä, olisiko tämä yksi malli? Ja olisiko niin, että jos nyt tuetaan investointia verkkoihin, nämä rahat menisivät hukkaan ja vain korottaisivat sähkön hintaa? Kiitos. Kollega Skrylets. Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Kun kuuntelin alustusta, niin havaitsin, että mainitsitte yhdellä kalvolla CAPEX-menot, pääomamenot. Kun ajatellaan pääomakustannuksia jäsenvaltioissa ja eroja niiden välillä, niin todellakin eroja on toisaalta kehittyneiden ja toisaalta vähemmän kehittyneiden jäsenvaltioiden välillä kun ajatellaan, minkälaiset mahdollisuudet niillä on investoida teknologiaan. Vähemmän kehittyneet jäsenvaltiot ovat siinä tilanteessa, että riskit ovat kenties poliittisesti suurempia ja investointikustannukset ovat näin ollen suurempia kuin kehittyneissä maissa. Ja toinen kysymys liittyy joustavuuteen. Perehdyin myös teidän tutkimustekstiin ja siinä mainitsitte, että kyse on myös varastoinnista. Onko teillä suositusta, kun teemme investointeja varastointiteknologiaan? Mehän tiedämme, että Kiinassa ja Yhdysvalloissa on jo valtavaa gigawattien suuruista varastointia ja siellä toimitaan jopa kotitalouksienkin tasolla varastoinnissa. Ja tässä me vasta pohdimme tällaista mahdollisuutta EU:ssa. Ja lopuksi, entäpä sitten IT-teknologia? Tätä kautta yksittäiset kansalaiset voisivat helpommin osallistua energiamarkkinoille. Tästä ei kuitenkaan ole tehty suositusta – mutta toivomme kuitenkin, että kehitystä tapahtuisi 2030 mennessä tähän suuntaan. Thank you very much, colleagues. Kiitos oikein paljon kollegat. Lopetan lisäisin itsekin kysymyksen tai pari. En oikein tiedä, ymmärsinkö oikein. Access to financing is not a problem. Että rahoituksen löytyminen ei sinänsä ole ongelma. Melko optimistinen kannanotto. Pidin sitä kovasti. Mutta entä sitten kapasiteetin mekanismit? Kun meillä ei ole riittävästi investointeja, kukaan ei halua investoida sähkön tuotantoon. Eli rahoituksen saaminen ei ole sinänsä ongelma. Pyytäisin, että vähän lisävalottaa niin sitten tätä. Ja sitten sähkön tuotanto ja sähkön verkkojen välinen yhteys on sellainen, että sähköverkkojen investoinnit on noin 60 prosenttia investoinneista, jotka menevät tuotantoon. Tämä nähdään erityisesti uusiutuvien osalta. Ja sanoitte, täällä kalvoista näkee, että uudet rahoitusmallit, investointimallit, lopulta kai kuluttaja maksaa. Lopputuloksena sitä kuluttaja maksaa investoinnit. Onko sillä sitten väliä, onko kyse yksityisistä vai julkisista investoinneista, kun lopulta kustannukset kasvavat ja asiakkaat joutuvat kaikesta maksamaan. Mutta mistä lähdetään liikkeelle? Kuka lähtee investoimaan? Tässä on kyseessä päätökset, joita tekevät yksityiset investoijat tai entä kansallisen tason budjetit tai Euroopan unioni – Pitäisi ottaa käyttöön jotain ajatuksia siitä, kenen pitäisi lähteä tässä ensimmäisenä liikkeelle, kun ymmärrämme toki, että lopulta kuluttaja maksaa, mutta koko menettelyn on lähtevä, lähdettävä jostain tästä liikkeelle. Onko muita puheenvuoropyyntöjä kollegoilta? Jos ei ole, niin pyytäisin molempia teitä vieraita vastaamaan näihin kysymyksiin samassa järjestyksessä ehkä, samassa järjestyksessä, jos niin haluatte. Olkaa hyvä yeah. Avec uh, ETS, etc. Yeah. Okay. So you, you start? The first one is on the impact of the... Ensin päästökaupan päivittämisen vaikutukset. Puhujat vielä neuvottelevat. Are we going to follow the same okay. order then? Uh, I will... Samassa järjestyksessä niinkö? Vaan lähteä sitten liikkeelle. Yeah. yeah, with regard to the targets and ETS... Tavoitteet ja ETS. Oikein hyvä kysymys. Luonnollisesti aloitteiden tavoitteena tällä hetkellä päästökaupassa on päästä korkeampaan hintatasoon. Tarvitaan asianmukaisia toimia jotta voidaan kannustaa investointeihin sekä uusiutuvissa energianlähteissä että perinteisessä tuotannossa. Jos hiilen hinta nousisi, niin silloin tietysti sähkön tukkuhinta myös nousee. Tuolloin uusiutuvasta energiasta tulee kilpailukykyisempää ilman avustuksia, ilman tukia. Eli makrotalouden kannalta kun hiilen hintaa nostetaan, niin päästään sitten siihen tavoitteeseen, että The marginal cost. Niin, marginaaliset kustannukset, eli muuttuvat kustannukset siis ovat kyseessä. Tällä hetkellä tämä on ongelma. Tukkumarkkinahinta on tällä hetkellä liian matala, jotta investoinnit todella käynnistyisivät investoinnit uusiutuvien energialähteisiin ovat nimenomaan tuki äh, pohjaisia, tarvitaan tukiaisia. Tilanne on toisenlainen perinteisen teknologian osalta. Tässä siis osa vastauksesta. Jos hiilen hinta nousee riittävässä määrin riittävälle tasolle, niin silloin ei kenties tarvita kapasiteetin korvausmekanismia. Tämä voisi olla toinen ratkaisu, jolla voitaisiin tämä tuotantovarmuuskysymys ratkaista. No sitten investoinnit verkostoihin, verkkoihin ja hajautetun tuotannon vaikutukset. Periaatteessa hajautettu tuotanto eri analyyseissä – eri skenaarioissa on, joita on käytetty näiden lukujen taustalla. Toki tämä riippuu myös, riippuu myös siitä, miten teknologia lyö itsensä lävitse, miten se otetaan käyttöön. Mm, jos esimerkiksi investoidaan akkuihin, esimerkiksi Saksassa on tällaisia uusia laito, taksia, joissa käytetään akkuja, ja silloin sitten verkkoa ei tarvitse vahvistaa. Kun varastointiteknologia kehittyy, niin se sitten määrittelee, kuinka paljon investointeja tarvitaan verkkoihin. Myös yhteysmaksuilla on vaikutus, vaikutusta verkkoinvestointeihin. Periaatteessa tulisi päästä sellaiseen tilanteeseen, että verkkoinvestointikustannukset olisivat sellaisella tasolla, että saisimme optimaaliset, minimaaliset järjestelmäkustannukset. Tämäkin on tärkeä tekijä tässä kokonaisuudessa. No sitten joustavuus ja varastoinnin osuus jotta voimme päästä tasapainoiseen tilanteeseen. Varastoinnin merkitys riippuu monista tekijöistä, ei pelkästään teknologiasta. Tutkimushan on edelleenkin käynnissä uusien varastointiteknologioiden osalta erilaiset kemikaalit, vety, kaasusta saatava sähkö – Eli tässä on paljon näkymiä kyllä teknologisesti, mutta on vielä tiettyjä kysymyksiä, jotka on käsiteltävä viranomaisten ja poliitikkojen toimesta. Mainitsin verkkotariffit ja myös säätelypuitteet. Omistajuus on myös kriittisen tärkeä kysymys. Voivatko omistajat sekä omistaa että operoida toimia mm, verkkojen hallinnoijina? Tämä on tärkeä kysymys. Kyse on siis operaattoreiden toimintatavasta. Ja sitten verkostot ja varastointi. Katsotaanko, että varastointi on osa tuotantoa vai, vai käyttöä? Eli toisin sanottuna sovelletaanko sekä tuotantotariffia että myös käyttäjätariffia silloin, kun kyse on varastoinnista. Kun näitä sääntöjä määritellään ja myös sääntelykehystä luodaan, niin tällä määritellään myös varastoinnin reunaehdot ja miten operaattorit voivat uudessa järjestelmässä sitten toimia. No sitten IT-teknologia, digitalisaatio on hyvin tärkeä kysymys. Kansalaisten osallistuminen niin ikään on hyvin tärkeä kysymys ja se on mukana tässä talvipaketissa. Tärkeänä tavoitteena talvipaketissa on se, että voimme lisätä kansalaisten osallistumisastetta. Tähän tarvitaan myös välineitä, esimerkiksi älymittareita. Tarvitaan myös älykkäitä hintoja tai dynaamisia hintoja. Jos hinnat ovat säännellyt ja lukonlyödyt, niin sitten ei voi kannustaa kansalaisia toimimaan aktiivisina toimijoina energiamarkkinoilla. Myös tällä alalla tarvitaan teknologia toisaalta, eli älymittareita, älyteknologiaa, älylaitteita. Ja tämän lisäksi tarvitaan myös oikeanlaisia politiikkoja tämän tueksi. Puheenjohtaja, voipa olla, että kommenttini oli hieman provosoiva, kun kommentoin rahoitustilannetta ja sen riittävyyttä, mutta tätä me kuulemme operaattoreilta. Rahoituksen hinta äh, tässä tilanteessa, tämänhetkisessä tilanteessa, ei ole mikään suuri eh, ongelmakysymys. Pikemminkin kannattavuus voi olla ongelmakysymys. Jos kannattavuus on kunnossa, niin sitten ei ole mitään ongelmia löytää rahoituskumppaneita ja rahoitusta. Kannattavuus on siis tärkeä kysymys ja riskit niin ikään riskeihin jo viittasin. Meillä on sääntelyriskejä. Pari-kolme kertaa mainitsin sääntelyriskit. Täytyy saada varmuutta sijoituksille. Myös teknologiset riskit ovat varsin korkealla tasolla ja luonnollisesti myös taloudelliset riskit. Eli minkälaisilla marginaaleilla toimitaan jatkossa, kun otamme huomioon kaikki ne epävarmuustekijät, joiden kanssa on toimittava sähkösektorilla. Ja lopuksi investoinneista katsoisin, että tulisi tehdä ero toisaalta säänneltyjen investointien ja toisaalta vapautetuilla markkinoilla toteutettujen investointien välillä. Säännellyillä markkinoilla tulee pitää äh, mielessä selkeästi määritellyt poliitikkojen määrittelemät säännöt silloin kun investoidaan äh, tuotantoon, varastointiin, siellä tarvitaan äh, toisenlaisia sääntöjä kuin äh, tarjontapuolella. Yksityistetyillä, vapautetuilla markkinoilla täytyy toimia niin, että on sellainen säätelykehys, joka mahdollistaa innovoinnin ja tämän tyyppisen toiminnan. Puheenjohtaja kysyy vielä kapasiteettimekanismista. Um, but this is a personal view, it's not... Tämä on nyt minun henkilökohtainen näkemykseni, se ei ollut mukana tässä tutkimuksessa, mutta katson, että nykykontekstissa ei ole vaihtoehtoja käytössämme. Tässä kontekstissa, kun otamme huomioon, että tukkuhinnat määritellään vain vaihtuvien kustannusten kautta, niin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Tarvitaan kapasiteetin korvaavaa mekanismia, jotta saadaan uusiutumisen tueksi investointeja. Eri jäsenvaltioissa on edetty tähän suuntaan. Kyse on alhaalta ylöspäin lähestymistavasta. Ei ole mitään yhtä ja ainoaa oikeata ratkaisua niin, että olisi sama ratkaisu kaikkialla käytössä. Eli alhaalta ylöspäin ratkaisu on oikea, niin että toimitaan erityistarpeet huomioiden eri jäsenvaltioissa. Toisaalta täytyy myös pyrkiä harmonisoimaan erilaisia aloitteita, jotta voidaan koordinoida aloitteita ja jäsenvaltiot voivat sitten osallistua myös naapurimaiden markkinoille. Se, mitä tällä hetkellä tapahtuu, ei ole väärin, mutta meidän tulisi pyrkiä kohti oikeita tavoitteita, jotka olisivat yhteisesti määriteltyjä. Well, maybe. Haluaisitteko vastata myös? No ehkä muutama kohta. Keskitymme lähinnä EU-tason investointeihin. Meillä ei ole jakoa jäsenvaltiokohtaisesti useimmissa kysymyksissä, mutta katsoimme nyky skenaarioita monia ja siellä on hyvin yksityiskohtainen liite. Jos katsotaan näitä skenaarioita, niin löydätte lisätietoa jäsenvaltiotasosta. Luulen, että kaikki muut asiat olikin jo katettu. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kiitos oikein paljon molemmille vieraillemme. Tämä oli todella kiinnostavaa ja meille tärkeää, kun lähdemme pohtimaan, minkälaisen kannan hyväksymme talvipakettiin tai puhtaan energian pakettiin. Kiitos oikein paljon vielä kerran tästä raportista ja puheenvuoroistanne ja vastauksistanne. Kiitos. Nyt, hyvät kollegat, siirrymme esityslistalla kohtaan viisi. I'm number four. Anteeksi. Vaan kohtaan neljä. Paikallisyhteisön internetyhteyksien kehittäminen – Esittelijämme Carlos Sorinio. Ja kuten muistatte, syyskuussa 2016 komissio ehdotti asetusta, jolla tuetaan internetyhteyksiä paikallisyhteisöihin. Ajatus on tässä aivan selvä wifi-yhteys kaikille kansalaisille, kaikille, jotka käyvät julkisissa tiloissa missä tahansa Euroopassa. Wifi EU-toimille. Me olemme tässä vastuuvaliokunta, liikennevaliokunta, budjettivaliokunta, aluevaliokunta antavat lausuntonsa sääntömme kohdan 53 mukaan. Että meidän vastuualueemme on selvillä. Kollega Sorinio, teillä on puheenvuoro. Kärus kollegas. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Tämä mietintöluonnos, jossa puhutaan tästä niinkin tärkeästä aloitteesta, eli Wifi 4 EU – aloitteesta, jossa halutaan parantaa paikallisyhteisöjen yhteisöjen internetyhteyksiä ja kehittää niitä, niin siinä on pyritty seuraamaan ja pitämään kiinni joistakin keskeisistä periaatteista. Tarkoituksena oli myös tehdä tutkimus, jonka avulla voitaisiin saada paremmat yhteydet Euroopan kansalaisiin – heidän pitää löytää perille instituutioihin, heidän pitää olla perillä kaikista eurooppalaisista hankkeista. Digitaalisesti ajateltuna se tarkoittaa sitä, että kansalaisten pitää voida pitää pystyä ymmärtämään, mitä merkitystä digitaalisilla markkinoilla on heille, koska se vaikuttaa heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Sitä voidaan tarkastella tietysti E järjestelmän avulla, joka muuttaisi meidän, meidän taloutemme luonnetta ja meidän yhteiskuntiemme perusluonnetta. Tässä aloitteessa on kaksi tavoitetta. Sen tarkoituksena on tarjota kansalaisille jotakin konkreettisia etuja ja samalla on kyse myös siitä, että tämä olisi jonkinlainen pilotti, kokeiluhanke. Eli miten me haluaisimme tämän internet-yhteyskäsitteen kehittyvän, miten yhteiskunta, eurooppalainen yhteiskunta, sitten kytkeytyy siihen gigabittiyhteiskunta, että se olisi myös teknologisesti ajatellen aina eteenpäin menevä. Kun me saamme lausunnot tähän mietintöön, ja kun niitä valmisteltiin, minä olin myös tavannut talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean edustajia, ja me saimme heiltä myös lausunton. He puoltavat tätä aloitetta. Me olemme kuulleet myös eri osapuolia, kansalaisyhteiskunnan edustajia, varjoesittelijöitä. Me olemme saaneet heiltä aivan keskeisen tärkeää panostusta. On pidetty myös kuulemistilaisuuksia meidän valiokunnassamme tästä aiheesta, joka liittyy kokonaisuus, kokonaisvaltaisemmin tele, televiestintäpakettiin. Minun mm, mietinnössäni on viisi keskeistä kohtaa, jotka haluaisin ottaa lyhyesti esille. Ensinnäkin puhutaan laadusta, joka perustuu kokemukseen. Eli me haluamme tavata verkon puolueettomuuden, haluamme taata myös mm, teknologisen puolueettomuuden, me haluamme tavata taata taloudellisen puolueettomuuden, että kukaan ei jää ulkopuolelle, kukaan ei jää syrjään. Ja tämän eteen vaaditaan myös maantieteellistä neutraaliutta. Ei saa jättää ketään ulkopuolelle, ei ainakaan reuna-alueilla asuvia ihmisiä, jotka asuvat vuoristoalueilla, mutta meillä on myös paljon elementtejä, jotka eivät ole neutraalia. Laatu. Laatu on keskeisellä sijalla. Ja kokemus pitää myös ottaa joka vaiheessa huomioon. Tämän tämän hankkeen pitää olla todella kestävä, kun ajattelemme teknologian kehitystä. Me, eh, mehän tajuamme, että teknologia kehittyy jatkuvasti, eli me emme koko ajan jatkuvasti voi olla neutraaleja, mutta tämä on kuitenkin mielenkiintoinen ja hyödyllinen pilottihanke. Meidän pitää saada käyntiin osallistava hanke. Siinä pitää olla olemassa olevaa synergiaa, mutta menettelytapojen pitäisi olla mahdollisimman yksinkertaisia. Jos kaikki on nopeata, tehokasta, niin silloin asiat ovat hyvällä tolalla. M- mutta täytyy ottaa myös huomioon joitakin painopistealueita. Pitää ottaa huomioon kohesio, skeemat ei voida ajatella vain, että se, joka on ensin paikalla heiluttamassa kättään, saa parhaiten, parhainta palvelua, parasta palvelua. Meidän pitää muistaa, että jotkut maat ovat luoneet omat prioriteettinsa, kaikilla ei ole samoja prioriteetteja myöskään eu sisällä. Kohesio on varsin tärkeää ja se pitää myös taata joka vaiheessa. Ja tämän pitää olla osallistava hanke. Me saa myöskään lähteä järkyttämään kilpailukykyä tekijöitä. Emme saa asettaa toisiamme vastakkain kilpailutilanteeseen. Meidän pitää voida hyötyä myös muusta rahoituksesta paikallisella tasolla. Niin rahoituksen pitää olla yhteensopiva, jotta tämä hanke voisi toteutua konkreettisesti koko maantieteellisellä alueella tarkoituksia käsitellään tarkemmin tällä viikolla. En lähde niitä ennakoimaan. Haluaisin vain täsmentää yhden asian, että että jo esitetyt tarkistukset, jotka ovat tulleet meille kollegoilta, haluan kiittää heitä hyvästä yhteistyötä. Kaikki on ollut varsin loistavaa. Myöskin varjoesittelijöiden tekemä työ on ollut loistavaa. Minä haluaisin kuitenkin puhua kahdesta tarkistuksesta, jos oikein ymmärsin, pitää täsmentää vielä kahta asiaa. Puhutaan yksinkertaistetusta mallista, jossa halutaan valvoa käyttöä. Se pitäisi yksinkertaistaa. Tämä menetelmä pitää yksinkertaistaa. Myös toinen tarkistus, jossa halutaan täsmentää sitä tosiseikkaa, että ei ole mitään rajoitteita eikä myöskään mitään lupamaksurajoitteita tälle kokeiluhankkeelle. Eli, mm, eli pitää taata saatavuus, myös juridinen varmuus pitää taata tälle kokeiluhankkeelle. Näillä sanoilla haluaisin lopettaa. Hyvä puheenjohtaja, haluan sanoa, että tämä hanke ei ole investointien kannalta ehkä niin tärkeä, mutta symbolisesti paljon paljon tärkeämpi. Me, meidän pitäisi saada mahdollisimman nopeasti tämä hanke liikkeelle, jotta se saisi ilmaa siipiensä alle ja tämä täytyy todella punaisella ympyröidä tämä digitaalinen pilottihanke, koska se on kaiken kaikkiaan loistava. Ehkä on tärkeämpää, että meillä on hyvä hanke nyt, kuin että meillä olisi vuoden päästä loistava hanke käsillämme. Kiitos. Uh, no. Kiitos oikein paljon esittelijälle. Nyt EPP-ryhmän nimissä Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä haluaisin ensinnä kiittää esittelijä Carlos Sorinjoa hänen tästä mietintöluonnoksesta, jossa täsmennetään joitakin kohtia tästä asetuksesta. Muistuttaakseni teitä tämän ohjelman avulla voimme rahoittaa 20 000 euroa, paikallis, 20 000 eurolla paikallisyhteisöjä, jotka haluavat saada wifi asemia julkisen käyttöön ja näin tarjota ilmaisen wifin kansalaisille. Kuten viime kerralla puhuttiin, minun poliittinen ryhmäni tukee tätä ehdotusta, koska kansalaiset tarvitsevat Eurooppaa, joka on hyödyllinen, konkreettinen, joka on käsin kosketeltava, heille ymmärrettävä ja todella näkyvä arkielämässä. Mutta kuitenkin meidän pitää selkeyttää joitakin kohtia. Ensimmäinen on se, että nyt annetaan väärää huon, turhaa toivoa. Meillä on kyse 120 miljoonasta eurosta. Jos puhutaan 80 000 eurooppalaisesta kunnasta, niin vain 80 000 pystyy hyötymään tästä. Eli tämä ohjelma pitää saada täydennystä muista rahoituslähteistä, kuten esimerkiksi rakennerahastoista. Minä puollan tarkistusta numero 18 mietintöluonnoksessa sen jälkeen, kun puhutaan asetuksesta, siinä sanotaan, että ainoastaan tämä Nopea laajakaista yhteys voi olla hyvin luettavissa ja ymmärrettävissä, mutta kuten Zorin jo sanoi tarkistuksessa seitsemän, kolme neljäsosa eurooppalaisista perheistä esimerkiksi maaseutualueilla eivät omaa mitään nopeaa kiinteää laajakaista yhteyttä, eli meidän pitää lähteä uudestaan ABC-akkosistamaan tätä nopeaa laajakaista yhteyttä, jotta tämä ohjelma olisi hyödyllinen, jossa siellä on todellista tarvetta sen käytölle. Tämä tulee siinä tarkoituksessa numero 14. Minä puolan myös sitä ajatusta, että kun puhutaan yhdessä yhdestä todentamisjärjestelmästä koko EUn alueelle. Se puhu, siitä puhutaan tarkistuksessa numero kolme. Mutta toisaalta en ole samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, kun puhutaan, että lähdetään kieltämään kaikki rajoitukset, kun puhutaan joistakin volyymista tai internetyhteysajoista. Eli sehän perustuu siihen, mitä paikallisviranomaiset ovat määritelleet, mikä on sopiva käyttö ja väärinkäyttöä joillakin sivustoilla, joissa sisältö voisi olla laitonta. Olen myös sitä mieltä, että me voisimme myös ajatella joidenkin paikallisyhtiön ryhmittämistä, jolloin toimenpiteet olisivat helpommat ja näin tällä tavalla voisimme parantaa työtä alueellisella tasolla. Me uskon, että meillä on samat tavoitteet ja minä olen myös sitä mieltä, että meidän pitää edetä nopeasti, jotta voimme todella kaudella tarjota ensimmäiset sisäänkirjoittautumiset ennen kesää. Tämä on todella hanke, joka voi antaa mahdollisuuden osoittaa, että meillä on tarjota konkreettinen, pragmaattinen Eurooppa kansalaisillemme. Ja kun ajattelemme nyt tätä yleisilmapiiriä tilannetta EU-ssa, uskoakseni tämä on todella, todella tärkeää. Thank you very much, madam. Kiitos oikein paljon teille tästä puheenvuorosta kollega Telitska, alderyhmän nimissä. Uh, thank you, uh, Chairman, uh, colleagues. Kiitos puheenjohtaja, kollegat, hyvät naiset ja herrat. Ensin haluaisin kiittää esittelijä Sorinjan omaksumasta lähestymistavasta. On mukava tehdä kanssanne yhteistyötä. Mehän puhumme periaatteessa siitä tilanteesta, että monissa jäsenvaltioissa ei vielä ole digitaalista kulttuuria, sellaista kulttuuria, toimintatapaa, jossa kaikissa kunnissa tavalla tai toisella olisi mahdollisuus kytkeytyä wifi-verkostoon. Tämä tapahtuisi joko yksityisillä tai julkisilla yhteisillä investoinneilla. Tämä hanke ei dramaattisesti muuta tilannetta tietenkään. Rahat ovat rajalliset mutta Euroopan unionin tehtävänä on täydentää kansallisia ja paikallisia budjetteja. Hyödyllistä tässä kuitenkin on useitakin tekijöitä. Mielelläni yhteistyötä, jotta saamme hanketta parannetuksi, mutta tämähän voisi kyllä olla äh, kannustin nopeuttaa muutosta, erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joissa tällainen toimintakulttuuri ei vielä ole aivan kypsällä tasolla. Puhutaan esimerkiksi syrjäisistä alueista, maaseutualueista ja niin edelleen. Näinhän me olemme tehneet aiemminkin. No sitten äh, itse luonnokseen. Minusta tämä on oikein hyvä luonnos. Siinä heijastuvat myös jo käydyt keskustelut. Toki edelleenkin on muutamia avoimia kysymyksiä. Ja voi olla, että teen määräaikaan mennessä vielä joitakin tarkistuksia. Minulle on tärkeää se, että meillä on tässä sellainen ohjelma, joka on ainutkertainen, se ei jatku, mutta sillä kuitenkin tulisi olla merkitystä. Tämä hanke ja myös komission yhteistyö toimijoiden kanssa tulisi toteuttaa niin, että tämä toimintatapa, toimintakulttuuri muuttuisi ja sillä voisi olla myös heijasten vaikutuksia. On jo sanottukin, että tämä ohjelma voisi jatkossa toimia yhdessä esimerkiksi rakennerahastojen tai muiden rahastojen kanssa. Kenties näen tilanteen hieman toisenlaisena kuin tarkistuksessa 18. Tämä ei ole aivan nyt selkeää, miten tällaisia täydentäviä palveluja voitaisiin kehittää. Mutta jos kyse on täydentävyydestä, niin totta kai tätä tuen. Me haluamme äh, näilläkin rajallisilla varoilla saada vaikutuksia aikaan ja moniin kertaistaa lopulliset vaikutukset. Sorinjo on mielestäni löytänyt oikean tasapainon omilla tarkistuksillaan. Kenties vielä jonkinlaista vilausta voidaan harrastaa, mutta me olemme tässä puuttuneet esimerkiksi mahdollisiin kilpailuvääristymiin. Kenties orin jo muistaa, että minä totesin, että eihän tämä ole mikään suuri asia. Jonkinlaista puuttumista varmasti tapahtuu, kun ajatellaan sitä, ketkä tästä hankkeesta hyötyisivät jatkossa ja ketkä tällä hetkellä jo toimivat tätä tulisi kuitenkin korostaa, ainakin on tuossa on kappaleessa, että kun komissio täytäntöönpanee ohjelmaa, niin voi olla, että on joitakin marginaalisia toimijoita, jotka kenties sitten toimivat sillä tavalla, että vaikutukset voivat olla myös kielteisiä. Esittelijä mainitsee yleisen saatavuuden periaatteen. Eli tässä tulisi pohtia, miten tämä sopii yhteen yleisten palvelujen periaatteen kanssa. Olen Sorinion ja kollegoiden kanssa samoilla linjoilla yleisesti, mutta voin kenties tehdä joku sen tarkistuksen. Ne eivät kuitenkaan muuta luonnosta merkittävästi, minusta se on hyvä. Mutta tärkeää on, että mahdollisimman nopeasti, aivan niin kuin on sanottu, sanottukin, pääsemme jo eteenpäin tämän vuoden puolella. Täytäntöönpanossa täytyy varmistaa, että saamme myös toteuttajilta palautetta. On tärkeää, että sitten jatkossa kehitämme toimintaamme kokemusten pohjalta. Kiitos oikein paljon. Seuraavana kollega Selja Kyöttis. Kiitos Ensinnäkin kiitokset Carlos Sorenjolle. Me kävimme väliesittelijöiden kokouksessa oikein hedelmällistä keskustelua. Lisäksi keskustelu, jota kävimme yhteisöjen yhteyksien luomisesta, on todella tärkeää, että paikallisyhteisöihin saadaan näitä langat langattomia yhteyksiä. Nämä ovat tärkeitä sairaaloille, myös kirjastoille esimerkiksi. Yliopistot, koulut ja julkinen liikenne tulisi myös kattaa. Samoin kuin muut julkiset tilat. Olen pitkälti tässä esittelijän kanssa samaa mieltä. Todella pitäisi huolehtia myös siitä, että järjestelmä on maantieteellisesti tasapainossa. Tämä on meidän ryhmällemme hyvin tärkeä nämä yhteydet erityisesti alueilla, jotka ovat heikommassa asemassa tässä. Vuoristoalueet, saaristoalueet, syrjäisemmät maantieteelliset alueet on otettava huomioon. Totta kai haluamme huolehtia sitä, että kaikki kansalaiset saavat mahdollisimman suuren hyödyn tästä. Meidän ajateltava tässä myös kaikkia yhteiskuntaluokkia. Haluaisin myös todeta, että me äänestäisimme komission ehdotusta vastaan. Siksi, että siinä mainitaan, että budjetti luotaisiin niin, että tukea annetaan hakujärjestyksessä. Ei me vastustamme tätä. Kaikkien paikallisyhteisöjen ja kansallisten hallitusten pitäisi saada riittävästi tietoa tästä hankkeesta ja meidän pitää lähteä valmisteleviin toimiin välittömästi tämän ehdotuksen pohjalta. Jälleen kerran, minusta tuntuu, että paikallisyhteisöt todella tarvitsevat tässä parasta mahdollista palvelua. Siksi maksuton langaton yhteys, josta olisi hyöty kaikille yhteiskunnassa, on todella se, mihin pyrimme. Tällainen yhteys todella pitäisi tarjota maksutta käyttöön, riippumatta siitä, minkälainen sopimus on, niin tätä palvelua on maksuttomasti tarjottava. Ja tietenkin, jos esitämme tarkistuksia, niin ne ovat juuri tämän suuntaisia. Kiitos. Thank you very much, colleague. Kiitos paljon, hyvä kollega Seuraavan Lopes. Muchas gracias. Eh. Kiitos paljon puheenjohtaja. Me olemme tässä käsittelemässä mietintöä, jossa halutaan paikantaa internetin yhteyksien kehittämistä paikallisyhteisössä. Puhumme Wi-Fi 4, Ne erittäin tärkeää monilla EU-alueilla, joillakin erityisalueilla tietysti kaukaisilla. Esimerkiksi minä tulen tällaisesta reun, reuna-alueiden Galiciasta. Minä haluaisin sanoa Karlokselle, että tämä on loistava ehdotus Siinä on sanottu ihan keskeisesti siitä, kuinka puhutaan integraatiosta kaikista keskeisistä kohdista, jotka halutaan saada yhteen. Miten me lähdemme rahoittamaan eurooppalaista verkostoa, joka on todella autenttinen. Kun hän tätä ehdottaa, niin hän tarkoittaa sitä, että ei mitenkään rajoiteta verkkoon pääsyä. Ja kun hän pyytää alueellista maantieteellistä jakoa ja siihen myös riittäviä varoja, että siinä otetaan todella huomioon vähemmän digitalisoituneet alueet osalta. Omalta osaltani voisin sanoa, että ei pidä lähteä ra- käyttämään rahastoja missään tärkeysjärjestyksessä tai erityisessä marssijärjestyksessä. Minä haluan toistaa vielä, että tämä on erittäin huono ajatus, mutta mielestäni on välttämätöntä säätää pakotteet näille palveluille jollekin minimiajanjaksolle, jotta voimme taata sille jatkoa ja että myös voimme taata investoinnit. Eli näin voimme myös taata sen, että ei tule mitään kaupallista käyttöä jatkossa näille infrastruktuureille näiden varojen toimesta. Eli minä aion pyrkiä tuomaan ajatukseni tarkemmin esille tarkistuksissa, jotka tulen esittämään myöhemmin. Kiitos paljon. Kiitos teille. Määräaika tarkistusten jättämiselle on toinen päivä maaliskuuta. Ja nyt voimme kuulla Euroopan komissiota. Connect-pääosasto on edustettuna. Paikalla on varajohtaja, yksikön varajohtaja Harry Dupuy. Teillä on puheenvuoro. Thank you, Mr. Chairman. Thank you to the... Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle ja varjoesittelijöille. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu. Me pidämme erittäin tervetulleina täällä esitettyjä kantoja ja mietinnön kantoja, jotka menivät samaan suuntaan kuin neuvoston keskustelut. Lisäksi olemme kovasti samaa mieltä siitä, että tämä on todella ajankohtainen ja tärkeä aloite. Ja mitä nopeammin päästään tässä liikkeelle hyödyttämään kansalaisia, sitä parempi. Lisäksi pidämme hyvänä sitä, että suurin osa tarkistuksista ovat merkittäviä tekstin parannuksia. Mainitsisin vain muutaman mm, viittauksen ja yhteiskuntaan – ja tuohon One Login järjestelmään ja sen, että se on maksutun järjestelmään viitattu esimerkiksi kulttuuritiloihin, julkisina tiloihin. No, nämä ovat merkittäviä parannuksia meidän mielestämme komission alkuperäiseen ehdotukseen. Muihin kysymyksiin liittyen meillä saattaisi olla vähän varaamia. Ymmärrämme toki keskustelun, jota käydään maantieteellisestä tasapainosta ja tuosta hakujärjestyksessä hyväksyttävästä menetelmästä. Eivät nämä ole ristiriidassa keskenään, ihan päin vastoin. Tässä annetaan hyvät mahdollisuudet puuttua näihin kysymyksiin. Ja työohjelman tasolla sitten nämä asiat hoidetaan niin, että pystymme muuttamaan ja sopeuttamaan asettamaan hanke kerrallaan kriteereitä arvioiden jälkeen, kun tarjouksia pohditaan. Eli aina paikan päällä valvotaan tilannetta ja hankekohtaisesti otetaan kantaa. Tämä on osa tuota innovatiivista ulottuvuutta tässä aloitteessa. Me todella haluamme, että tämä järjestelmä on niin yksinkertainen käyttää – että mikä tahansa paikallisyhteisö mistä tahansa päin Euroopan unionia, ihan siitä riippumatta, miten suuresta hallinnosta on kyse, voi toimia ihan tasavertaisesti muiden, voitaisiinko sanoa, kehittyneempien alueiden kanssa. Että tämä on todella innovatiivinen järjestelmä. Pari muuta seikkaa. Teknologian neutraalius ulottuvuudesta. Ensinnäkin Totta kai on tärkeää, että pidetään hyvin selkeänä tuota yhteyspistettä. Wifi tässä ihan keskiössä, mutta ei tämä tarkoita sitä, että tämä rikkoo teknologian neutraaliusperiaatetta. On tärkeää, että periaatteesta pidetään kiinni, mutta oikealla verkon tasolla ikään kuin. Nettineutraalius ja viittaukset siihen, että yhteyden pitäisi olla aivan rajoittamaton. Meistä tässä saatetaan siirtyä toisen keskustelun suuntaan, jota olisi parempi käydä muissa neuvotteluissa kuin näissä. Me uskomme, että liian tiukat määräykset tässä yhteydessä ehkä monimutkaistaisivat tämän järjestelmän käyttöä ja lainsäädännön loppuun saattamista yhteistyössä neuvoston kanssa. Näistä syistä uskomme, että on tärkeää, että huolehditaan riittävästä joustosta lainsäädännössä. näiden liityntäpisteiden yksityiskohtaisempi hallinnointi jätettäisiin kaikkein sopivammalle tasolle läheisyysperiaatetta kunnioittain. Tässä on kyse siis paikallisyhteisöstä ja siitä, mitä nettipalveluiden tarjoaa ja paikallisyhteisöt käyttävät. Tässä meidän kommenttimme, mutta huomaamme, että parlamentissa ollaan hyvin yksimielisiä, joten toivomme, että nämä menettelyt saadaan nopeasti päätökseen. Kiitos. Kiitos oikein paljon näistä puheenvuoroista. Loppupuheenvuoron aika. Esittelee Carlos Sorin josan puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan kiittää aluksi heti kollegoja. Myös Rova Sanderia, edustaja Telitskaa, muita kollegoja. Bako Lopes ja, ja myös komission edustaja. Tässä ollaan nyt visioimassa hanketta, joka on yhteinen ja me tiedämme, mitkä ovat esteet, ja, mutta tiedämme myös, miten voimme päästä näiden esteiden yli. Me aiomme parantaa tätä tekstiä, tehdä tarkistuksia, joiden tarkoituksena on täsmentää kaikki tarkistukset ovat tervetulleita. Me haluamme yksinkertaista asioita, mutta meidän täytyy viitoittaa tämä hanke hyvin tarkasti. Tiedän, että jotkut kohdat olisivat olleet helpompia komissiolle, mutta Euroopan parlamentilla on tehtävänä velvoitteena taata, että tämä kaikki asiat tulevat selkeästi esille mietinnössä. Sen takia me olemme tehneet erittäin hyvää yhteistyötä ja olemme lähentyneet näkökannoissamme. Haluaisin täsmentää asian, jonka kollega Sander jo sanoi, äh, kun hän puhui rajoituksista ajatuksena. Mutta onko tarkoitus ras, rajoittaa tai ei, mutta se kyllä tullaan määrittelemään tässä tekstissä. Me olemme edenneet aimaharppauksen, kun puhutaan siitä järjestelmästä, että ensimmäinen mäisenä paikalle päässyt saa parhainta palvelua. Mutta me, emme, me olemme myös vähän ristittäneet meidän ajatuksiamme. Me olemme myös päässeet siihen lopputulokseen, että saimme hyvän toisiaisuusperiaatteen sen perustuman vastauksen. Ja eli mitä pitää tehdä paikallisella tasolla se tullaan tekemään mikä tehdään yleisellä tasolla se tullaan myös tekemään. Eli me aiomme alistaa tämän nämä kaiket tietyille, kriteereille siihen suhteen, mitä tullaan tekemään paikallisella tasolla. Ei tämä tule hidastamaan ohje, ohjelmaa, ei tämä tule hidastamaan hanketta ja kyllä meillä tulee olemaan varmasti parempi hanke käsissämme. Budjetista vielä 120 miljoonaa, se on ainakin ennakoitu, sitä ainakin toivotaan ja odotetaan. Meille on taattu 70 mutta 2050 on vielä siis hieman takausta vailla, mutta tämä on kuitenkin meille perusta, jonka pohjalta voimme lähteä tekemään ää, työtä eteenpäin odottaen rahoituksia ehkä muilta muilta taholta, ja että tämä hanke voisi monipuolistua ja siitä voitaisiin pitää kiinni ja se voisi jatkaa elämänsä eteenpäin. Ja niin kuin kollega täällä sanoi, tarkoituksena olisi todella saada aikaiseksi hanke, joka toteutuisi jo tänä vuonna. Se on tärkeää paikallisyhteisölle aikataulullisesti. Tätä tarvitaan, tätä tarvitaan koulutuksessa, terveyssektorilla, kulttuurisektorilla, monilla elämänalueilla sitä tarvitaan. Sen tarkoituksena on olla dynaaminen ja sitähän se on. Sen takia se on osoittanut jo kiinnostavuutensa. Ajatelkaamme esimerkiksi paikallisella tasolla. Tämä voisi tukea erilaisia paikallistason hankkeita myös. Siellä käynnistetään monia hankkeita. Ajatelkaa, että 50 yksikköä olisi ehdokkaana. Joitakin voitaisiin rahoittaa eurooppalaista rahoituksesta, mutta jos ajattelemme 40 esimerkiksi alueellisella tasolla, niin kyllä niistä varmaan suuri osa on hyvin dynaamisia. Ja meidän tavoitteenamme on nimenomaan se, että voimme aloittaa 120 miljoonalla. Me jäsennämme tämän hankkeen erittäin hyvin, jotta se olisi vahva ja dynaaminen joka tasolla, joka vaiheessa, jotta todella se eh, olisi jokaisen eurooppalaisen hanke ja todellisuutta, joka jonakin päivänä, ja minä ainakin haluan pitää lupauksistani kiinni. Ja on todella hyvä, että teemme työtä yhdessä, koska tämä on äärimmäisen tärkeä ja mielenkiintoinen koko Euroopalle ja erityisesti sen kansalaisille. Kiitos oikein paljon määräaikatarkistusten jättämiselle torstaina toinen päivä. Maaliskuuta tietenkin 2017 puolelta päivän, kello 12. Toinen päivä maaliskuuta siis. Kiitos oikein paljon. Nyt siirrymme eteenpäin esityslistalle. Unionin yleisen talousarvion sovellettavat varainhoito säännöt. MFF Omnibus niin sanotusti. Hyvät kollegat, tämä on aivan erityinen asetus. Olen saanut Euroopan komissiolta lupauksen, että tätä menettelyä ei noudateta uudestaan tulevaisuudessa, vaan että jaetaan tämä jokaisen valiokuntaan erikseen. Varainhoitoasetuksessa on periaatteet ja menettelyt, joita noudatetaan, kun luodaan EU-budjetti, käytetään budjettivaroja ja valvotaan EU-varojen käyttöä. Komission ehdottaman uudistuksen kautta halutaan yksinkertaisemmat ja joustavammat säännöt, joiden kautta voitaisiin huolehtia siitä, että varot käytetään optimaalisesti ja voidaan huolehtia hyvästä vaikutuksesta nykyrajoituspuitteissa vuoteen 2020 mennessä. Uudelleen tarkastelun kautta saadaan muutoksia yleisiin sääntöihin. Ensimmäinen osa ehdotusta ja toisaalta alakohtaiset raastot ja muutokset monimääräyksiin EU-rahoitusohjelmien perussäännöissä. Toinen osa tätä asetusta koko ehdotus on nämä pääasiat kattava. Itren toimivallassa olevia asioita muutetaan esimerkiksi verkkojen Eurooppa-asiassa, televiestintäasetusta – ja myös SST-järjestelmää. SST-puitteita, tukipuitteita. In general, the changes... Kaiken kaikkiaan ITREn yksinomaisessa toimivallassa olevat muutokset ovat melko rajallisia ja teknisiä – Tämä on näin aluksi minun johtopäätökseni. Komission palveluyksiköt, kuten budjetti, energia, Connect ja muu pääosastot ovat antaneet yksityiskohtaisia selvityksiä parlamentille. Ja asiakirjassani on tarkoitus jakaa tietoni teidän kanssanne. Ja olen tietenkin avoin kuulemaan teidän kantojanne ja huolenaiheitanne. On hyvin tärkeää, että me luomme selkeän ITRE-valiokunnan kannan. Komissio on ehdottanut muutoksia telekom-kysymykseen ja verkkojen Eurooppa-välineeseen. Ja haluaisin painottaa sitä, että tässä pitäisi ottaa huomioon tämä Wifi kaikille ehdotus, jota parlamentti käsittelee samanaikaisesti, kuten tänään käsittelimme esityslistamme kohdassa neljä. Tästä aiheestahan juuri keskustelimme. Kaikki yhdessä. Joten pyydän, että pidätte tämän mielessä, kun käsitellään tuota Wifi kaikille aloitusta. Vielä relevantimpaa Euroopan parlamentin johdonmukaisen kannan osalta on se, miten voidaan eri rahoituslähteitä yhdistää verkkojen Eurooppa aloitteen puitteissa ja yleisessä osassa. Näyttää siltä, että keskusteluissa komission ja Euroopan investointipankin neuvotteluissa on pohdittu tätä yhdistämistä kysymystä, joka on edennyt liikenteen osalta pidemmälle kuin energian. Ja tätä aihetta käsitellään liikennevaliokunnassa, mutta myös televiestinnän alalla. Ei ole edetty kuitenkaan ihan liian yhtä pitkälle kuin liikenteen osalta, mutta muutokset tulisi tehdä niin, että kannustetaan nopeampaa energiatelekon hankkeiden toteutumista. Ja on ajateltu, että näytöslähteiden yhdistämisen kautta voidaan houkutella paremmin yksityisiä sijoittajia näihin hankkeisiin, joissa on yhteistä etua. Tarkistusteni kautta pyrin selvittämään konseptia ensinnäkin ja toiseksi sitä, miten, mihin pyritään tämän vaihtoehdon kautta ja selvitetään myös tämän muutoksen tarkoitusta, tarkoitusperiä. Lupa, lisäksi verkkojen Eurooppa-välinen osalta meillä on osittain jaettu yksinomainen toimivalta liikennevaliokunnan kanssa – Siksi olen tehnyt läheistä yhteistyötä liikennevaliokunnan esittelijän kanssa ja toivomme, että, toivon, että saamme lopulta yhdessä TRAN-valiokunnan kollegoiden kanssa sovitun tekstin aikaiseksi. Olisi todella hyvä, jos näin kävisi, jos haluamme vaikuttaa Euroopan komissioon. Toivottavasti työ saadaan päätökseen mahdollisimman nopeasti, koska – komissio on suunnitellut aikatauluksi ehkä touko-kesäkuuta, eli ensimmäistä vuosipuoliskoa. Nyt antaisin puheenvuorot varjoesittelijöille. Edustaja Moody, SED-ryhmän nimissä. Thank you very much. And... Kiitoksia. Ensin kiitos esittelijälle tästä mietinnöstä toistaiseksi. Tässä on paljon sellaista, jonka suhteen voimme olla samaa mieltä. Myös tarkistuksia on tehty. Haluaisin nyt tarttua muutamaan seikkaan ja korostaa niitä. Ensinnäkin uusi ehdotettu artikla 274 joka mahdollistaa rahoituksen yhdistämisen. Toisin kuin yhdistelmä rahoitusehdotukset, ja tässä nyt olisi 10 prosenttia kokonaisrahoituksesta, niin televiestintäartikla 274 ei ole sellainen, että siinä olisi mukana tällainen kattoehdotus. Kenties pitäisi vielä varmistaa, että ymmärtäisimme paremmin, miksi tässä kohtaa sitä kattoarvoa ei ole. Toiseksi meidän on perehdyttävä tässä tasapainoon toisaalta avustusten ja toisaalta rahoitusvälineiden välillä. Ja mitä tämä merkitsisi verkkojen Eurooppa kokonaisuuden kannalta. Täytyy myös perehtyä siihen, minkälaisia vaikutuksia tällä on onnistumisasteeseen, minkälaisia tuloksia saamme näillä toimilla. Omassa mietinnössänne olette myös tarttunut hallinnointikysymykseen. Se täytyy tehdä aivan selväksi. Rahoituksen yhdistäminen Tämän suuntauksen tärkeys on toki selvää, mutta täytyy saada selkeys siitä, mitkä ovat prioriteetit, mihin rahoitusta käytetään ja on myös varmistettava, että tuloksia saadaan aikaan prioriteettien mukaisesti. Nämä seikat ovat hyvin tärkeitä, todellakin. Ja sitten yhteisen edun hankkeet ja kuinka sitten seurataan, miten rahoja käytetään. Nämä ovat minun alustavia kommentteja tässä vaiheessa ja vielä kerran kiitos toistaiseksi tehdystä työstä. Ää... Äh. Kiitos. Sitten edustaja Linar Alderyhmästä. Uh, uh, colleagues, Kiitos paljon, hyvät kollegat. Minäkin haluaisin ensin kiittää puheenjohtaja, esittelijä Busekia Mielelläni teen yhteistyötä kollegoiden kanssa tässä kysymyksessä. Hyvä, että komissio pyrkii yksinkertaistamaan, erityisesti ajatellen ITREn toimialaa. Tässä on monia tärkeitä vuosittaisia budjettimenettelyitä. Uskon, että verkkojen Euroopan välinen tehokkuus ja horisontti 2020 ansaitsevat enemmän huomiota. Ja hyvä, että pohditaan rahoituksen tehokkuutta ja tätä blending-välinettä, yhdistämisvälinettä, johon kollegat jo viittasivat. Lausunnon antajina pitäisi keskittyä todella omaan toimivaltaan 272, 274 Telekom osalta ja 279 SSTn osalta ovat meille tärkeitä. Hyvä, että tässä on keskitytty siihen, miten voitaisiin houkutella lisää yksityisiä investointeja. Tämä on poliittiselle ryhmälle niin tärkeä. Olen kanssa kuitenkin samaa mieltä, että tarvitaan kunnolliset hallintiprosessit. Tässä yhteydessä uskoisin, että komission ehdottamat muutokset ja esittelijän muutokset Itren yksinomaisen toimivallan osalta ovat hyvä tapa edetä ja mielelläni teen yhteistyötä. Kiitos. Kiitos paljon. Edustaja Silikiotis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω. Ε... Kiitos. Alkuun haluaisin kiittää esittelijää, puheenjohtajaa Busekia siitä, että olette selkeyttänyt erilaisia kantoja. Meillä on erilaisia lähestymistapoja tässä kysymyksessä, se on selvää, mutta sanoisin kuitenkin, että aivan niin kuin edustaja Linarkin jo mainitsi, kyse ei ole pelkästään yksinkertaistamisesta, vaan myös siitä, että voimme varmistaa parhaat tulokset kansalaisillemme niin, että huomioimme yhteiskunnan ja kansalaisten edun. Me olemme erimielisiä siitä, miten sijoittajan su- yksityisten sijoitusten suojaa toteutetaan täytäntöönpanossa ja miten tarjotaan paremmat olosuhteet yksityisille sijoittajille. Äh, kun ajattelemme verkkojen Eurooppa-välinettä ja sitten miten yksityisiä investointeja houkutellaan, niin ikävä kyllä kokemuksemme viime vuosien ajalta Euroopassa on sellainen, että yksityisten sijoittajien edut tässä ovat ensisijaisia. Me haluaisimme pikemminkin korostaa julkisen rahoituksen turvaamista niin, että kansalaiset ja työntekijät tuodaan toiminnan keskiön eikä heitä äh, jätetä marginaaleen. Me tarvitsemme siis enemmän julkisia sijoituksia, investointeja ja vähemmän yksityisiä investointeja. Tämän suuntaisia tarkistuksia emme myös tehdä. Kiitos. Uh, uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Käsittääkseni Euroopan komissio on samaa mieltä kaikesta sanomastamme. Kiitos huomioistanne, kollegat. Kiitos paljon. Sitten tarkistuksissa voisi olla konkreettisia ehdotuksia 27224 esimerkiksi. Vaikutusten arviointi, valintointikysymykset ovat tärkeitä jos haluamme syventää tai laajentaa molempia ehdotuksia. On ehkä välttämätöntä jotain sinne lisätä, joten suhtaudun todella avoimesti mahdollisiin tarkistuksiinne. Nyt meillä painotti yksinkertaistamisen merkitystä. Emme tietenkään ole onnistuneet kovin hyvin tässä. Pohdimme tätä varmasti tarkkaan. Ja tämä on ollut esillä viimeiset 10-15 vuotta, mutta se on tärkeä asia. Meidän prioriteettimme ovat selvillä. Niihin pitäisi keskittyä. Tätä keskustelua käydään itse asiassa teidän, hyvä edustaja, edustaja Sirki välillä, eikö niin? Angelika ja tässä ovat siis keskusteluissa vähän eri kannoilla, mutta meidän pitäisi löytää kunnon tasapaino, koska ilman yksityisiä investointeja emme voi palvella kansalaisiamme. Se on ihan selvää. Lopulta joutuisimme tekemään kaiken, antaa mahdollisuuksia investoida ja sehän on välttämätöntä. Tällainen investointi kansalaisten etujen mukaisesti, joten olen samaa mieltä tietenkin siitä, että lopulta kansalaistemme pitäisi olla tyytyväisiä. Mutta ensin saatetaan tarvita yksityisiä investointeja, koska kaikkea voidaan budjeteistamme rahoittaa. EU-budjetista ja muista. Lopulta maksamme itse myös EU-budjetista. Ja maksamme myös kansalliseen budjettimme, EUn kansalaiset siis. Joten kyse on tehokkuudesta ja tiedämme vallan mainiosti, että yksityiset investoinnit voivat toimia hyvin tehokkaasti. En nyt sano, että meidän pitäisi ajatella lopputuloksen ainoastaan yksityistä investoijaa, vaan meidän tulee löytää tasapaino. Nöklis olen aivan samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi toimia kansalaisten etujen mukaisesti. Se on ihan selvää, mutta meidän pitää vain löytää tasapaino näiden kahden kannan välillä. Kiitos oikein paljon kaikista kommenteista, ne ovat todella kiinnostavia. Hyviä kannanottoja, vähän provokatiivisiakin. Pidän niitä oikein tervetulleena. Haluaisin sanoa, että meillä on määräaika tarkistusten jättämiselle maaliskuun 9. päivä 2017. Euroopan komissio haluaisi saada työn päätökseen tämän vuoden kesäkuuhun mennessä, joten meillä ei ole niin paljon aikaa tähän kokonaisuuteen. Siis meidän ehdotuksemme Euroopan parlamentilta ja saadaan huhtikuussa valmiiksi ja sitten Euroopan komissio ehkä voi vastata ehdotuksissaan joihinkin meidän huolenaiheisiimme. Nyt esityslistalla kohtaan kuusi. Polkomyynnillä myynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen. Tärkeä aihe. Paloma López Permeo on lausuntomme valmistelija. Tämä on meidän Itren valiokunnan lausunto intavaliokuntaan, jossa polkumyyntiin ja jäsenvaltioiden tukeen liittyviin sääntöihin puututaan. Usein Tässä on viitattu tässä yhteydessä Kiinan markkinatalousmaa-asemaan. Kiina on ollut siis esillä monen monta kertaa. Ja markkinatalousmaan myöntäminen Kiinalle. Vuonna 2016 Etressä käytiin keskustelua. Mukana oli Intavaliokunnan puheenjohtaja Bernd Lange. Muistan tämän keskustelun oikein hyvin. Jatketaan siis keskustelua tästä aiheesta, jos voisin pyytää valmistelijaa. Edustaja Lopes Permea käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. No niin, tämän Valiokunnan lausunto on erittäin tärkeä tulevaisuuden lainsäädäntöä ajatellen antidumping vastaisessa lainsäädännössä. Kun me ajattelemme näitä kahta asetusta, niillä on erittäin painava merkitys eurooppalaiselle teollisuudelle, joka törmää kokonaisvaltaiseen kilpailutilanteeseen, joka on nopeassa muutosvaiheessa. Meille kaikille on erittäin tärkeää ensinnäkin ei lainkaan lähteä vähentämään näitä suojaavia standardeja, kun puhutaan VTO-normeista. Tämä tarkoittaa sitä, että säilytetään ja ylläpidetään että voimme erottaa, erottaa markkinatalous ja ei-markkinatalousjärjestelmät, jotka perustuvat pöytäkirjoihin, esimerkiksi sellaiset on solmittu Kiinan kanssa. Tämä tarkoittaa myös, että halutaan korjata hintavääristymät, joiden avulla voidaan määritellä polkumyyntiä. Tässä mielessä olemme sitä mieltä, että kun me arvioimme vääristymiä, jotka liittyvät verotuspolitiikkaan, ja alhaiset sosiaalistandardit tai ympäristöstandardit tai al- jos ajattelemme energiaraaka-aineiden hintoja, se vaikuttaa siihen, että meidän pitää lähteä arvioimaan, että aina siellä esiintyy mahdollisesti polkumyyntiä. Sen takia on erittäin tärkeää, että ammattiyhdistysliike voi osallistua tutkintatyöhön, tutkimustyöhön, missä ilmenee polkumyyntiä. Se tarkoittaa myös sitä, että kuluttajat ovat siitä ilmoittaneet tai yritysmaailma on siitä ilmoittanut. Tämä on myös tarkoituksena, että haluamme säilyttää oikeudenmukaiset kaupalliset normit käytännössä. Me haluamme myös taata, että eurooppalainen teollisuus säilyy hengissä ja se myös tarkoittaa talousmallin turvaamista, ympäristömallin turvaamista, yhteiskuntamallin turvaamista. Me, tämän pitää olla kestävän kehityksen kannalla ja sitä ei saa heikentää. Sen takia meillä pitää olla hyvät perustat ja se perustuu komission ehdotukseen. Se tarkoittaa myös sitä, että tämä parlamentti on jo päässyt, että on lähdetty modernisoimaan polkyminen vastaisia asetuksia. Minä olen aivan vakuuttunut siitä, että meillä on hyvä yhteistyö kaikkien poliittisten ryhmien kanssa, jotta voimme edetä hyvään suuntaan. Kiitos. Uh, Kiitos. Nyt varjoesittelijöiden vuoro. EPPstä Salini, olkaa hyvä. Kiitos. Minun vaikutelmani on sellainen, että esittelijä on täysin onnistunut määrittelemään sen hengen, jonka parlamentti ilmaisi, kun ei haluttu lähteä aivan sillä helppoudella, jolla komissio haluaisi määritellä Kiinan markkinatalousaseman. Me olimme toisella kannalla, kun ajatellaan tätä asemaa ja sen myöntämistä. Komission ehdotuksessa nimittäin oikeastaan VTO-ero katoaa, kun kyse on niistä maista, joilla tämä asema on, ja toisaalta maista, joilla sitä asemaa ei ole. Eli kun kyse on yksittäisistä tuotteista, niin voidaanko sitten määritellä polkumyyntitapaus? Tämä on sellainen riski, jota me emme voi ottaa. Kyse on virheestä, kun ajatellaan teollisuuspolitiikan lähestymistapaa. On olemassa sellaisia maita, jotka vastaavat markkinavaatimuksiin ja toisaalta on sellaisia maita, jotka eivät näin toimi. Me emme voi sitten ottaa kantaaksemme todistustaakkaa siitä, että onko tämä status todellinen vai ei. Sellainen maa, joka ei toimi markkinasääntöjen mukaisesti, joka toimii niiden ulkopuolella, niin sitten sen maan täytyy itse osoittaa tilanne. Ei voi olla niin, että jäsenvaltioille annetaan velvollisuudeksi tämä todistustaakka. Sitten tuotekohtaisesti tämä pitäisi todistaa. Var, tämä on riski. Teollisuus ei voi tällaista riskiä ottaa kantakseen. Juridinen puitteisto ei ole selkeä, kun on määritelty, mikä on polkumyyntiä, mikä on vääristymä ja mikä ei ole sitä. Eli jos meidän täytyy tämä osoittaa, eikä näiden maiden tarvitse sitä osoittaa, niiden on pitänyt jo osoittaa toiminensa oikein, kun ovat tällaisen aseman saavuttaneet. Tässä on yksi kohta, johon toki voi yhtyä ja esitteli tästä jo muistuttikin. On useita seikkoja, jotka ovat oleellisia silloin, kun määritellään väristymiä. Tähän täytyy totta kai yhdistää esimerkiksi verokohtelu. Eli minkälaista verokohtelua tietyssä maassa on, minkälainen verotaakka on. Jos verotaakka on hyvin kevyt, niin helposti tällainen maa voi osallistua markkinoille ja vääristää markkinoita, mutta tässä täytyy olla varovainen. Euroopassa tällä hetkellä tilanne on juuri tällainen. Esimerkiksi oma maani on sellainen, että verotaakka siellä on hyvin raskas ja sitten on muita maita, joissa vero on lähestulkoon nollassa, eli tällainen riski on olemassa. Voi olla, että, että tilanne ja ongelma löytyy kotoa, eli voi olla, että Eurooppa joutuu harmonisoimaan mm, verokohteluaan, jotta emme ajaudu nimenomaan tämän tyyppiseen tilanteeseen. Mm, no, thank you very much, colleague. Kiitos paljon, hyvä kollega. Tämä on tärkeää viesti. Meidän on ajateltava sisäistä kantamme lähestymistapaamme. Kollega Martin on seuraava varjoesitteli. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minä pari sekuntia jo pelkäsin, että unohdat minut. Kiitos, kiitos Palomalle tekemästäsi työstä haluan sanoa ennen kuin aloitan, että tämä on todella hyvä asia, että meillä on tällaiset aikataulut. Meille on tärkeää tässä valiokunnassa, että todella tutkimme tätä asiaa ajan kanssa ja että meillä on vahva kannanotto. Niin kuin on sanottu, jotta voimme puolustaa eurooppalaista teollisuutta, kun on edessä sosiaalinen, verotuksellinen, ympäristöllinen, yhden vertainen kilpailu. Korostan tätä sanaa yhdenvertainen. Meidän täytyy tajuta, mikä on 28 yhteinen etu. Jotkut haluavat saada pakolla meille läpi jotakin muuta. Meidän pitää tajuta, mitä sanotaan, jos joillekin ainut kansainvälisen politiikan merkitys on se, että hinta käsitteenä on kaikista tärkein asia. Silloin meidän täytyy sulkea Euroopan ovet ja lähteä kaikki Kiinaan, koska siellä kaikki on paljon halvempaa. Kaikki on paljon halvempaa. Meidän täytyy tajuta, mitä me haluamme. Se on aivan päinvastainen suunta. Itrevaliokunnassa valiokunnassa ilman, että tässä lähdetään nyt mihinkään sisäisiin sotiin joidenkin parlamentaaristen valiokuntien välillä. Näinhän oli pari viikkoa sitten esimerkiksi Intan kanssa. Minä toivon, että meidän äänemme tulisi kuulluksi, jotta saamme todella puolustettua tätä kilpailua, joka on yhdenvertainen, kaikille yhtäläinen ja tässä yh, yhtenäisessä hengessä minä haluan ehdottaa, no minä tulen toki tekemään yhteistyötä Paloman ja muiden varjoesittelyiden kanssa, minä tulen tekemään aika paljon tarkistuksia. Uh, thank you very much. Kiitos paljon. Harybi. Oikein sydämestä kiitokset puheenjohtaja. Uskoakseni kaupassa on aina otettava huomioon se, että kun kauppaa käydään molempien osapuolten on saatava jotain. Kuluttajat edullisten tuontien kautta voivat saada mielenkiintoista ostovoimaa itselleen. Toisaalta kasvanut ostovoima luultavasti mahdollistaa kiinnostavan aseman myös viennin osalta. Ja silloin saadaan uusia työpaikkoja vientialoille, saadaan verotuloja ja kauppa, anteeksi, ostovoima lisääntyy uudestaan. Eli tässä mielessä kaupan tukemisen pitäisi olla kiinnostava asia. Siitä on hyötyä kansalaisillemme ja protektionismi tällä alalla haittaa kuluttajien asemaa. Kaupan suojakeinoja pohdimme nyt melko tarkkaan, kuinka suojakeinot nyt komissiossa toisaalta tulevat esiin Kiinan yhteydessä toisaalta Yhdysvaltain osalta, kun kuulemme, että presidentti Trump haluaa yli sataprosenttiset tullit joitain osin, jotta voidaan antaa protektionismilla suojattu asema tuotteille omassa maassa. No voitaisiin ajatella, että amerikkalaisten kuluttajien pitäisi maksaa 100 prosenttia prosenttia enemmän omat tuotteet kallistuvat ja ostovoima laskee Yhdysvalloissa, mutta on varmasti tärkeää, että ymmärrämme myös, että Meteossa viime viikolla saatiin kaksi kolmannesta allekirjoituksista, jotta kaupan helpotus ja tulien purkaminen globaalisti on saanut aivan uuden aseman – ja tämän vapauttamisen kautta meille syntyy valtavia mahdollisuuksia, joita meidän tulisi käyttää EUssa hyväksemme. Näiden kaupan keinojen helpottamisen etuja meidän pitäisi käyttää hyväksemme. Kiina ja Yhdysvallat tässä kahtena merkittävänä tekijänä, kun ajattelemme omia työntekijöitämme heidän astavaa asemaansa. On hyvä, että ajatellaan kaupan suojakeinoja kaupassa ja lähdetään uusiin toimiin. Kiitos. Kiitos paljon. Kollega Federley. Mistä Lennerin paikalla? Mä esittelen, eikö niin? Thank you, and I do hope that the... Kiitos. Toivon, että kollegat ovat minulle esitelle esitä vaikeita kysymyksiä, koska olen täällä edustajan Linarin sijaisena. Ensin hän haluaa kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Hän pitää myös komission ehdotusta uudesta laskumetodista tervetulleena. Muutokset liittyvät nimenomaan Kiinan kanssa käytävän kauppaan. Tämän pöytäkirjan tietyt määräykset, kun ajatellaan Kiinan liittymistä VTO, ovat tässä tärkeitä. Kiina edelleenkin on siinä tilanteessa, että markkinat ovat vääristyneet ja valtio puuttuu kauppaan. Tämä johtaa siihen, että täytyy huomioida, mitkä ovat EUn juridiset velvoitteet VTO-järjestelmässä. Hän katsoo, että nykyisen metodologian muuttaminen maaneutraaliin suuntaan, niin kuin komissio ehdottaa, on oikea toimi. Hän ei ole esittelijän kannasta samaa mieltä, niin että erityisesti viitettaisiin markkinatalousasemaan tai ei markkinatalousasemaan. Hän katsoo, että on tärkeää suojella teollisuutta, mutta ei saa astua protektionismin ansaan. Tämä ehdotus täytyy nähdä suuremmassa, laajemmassa kontekstissa ja kaupan sääntöpohjaisessa äh, järjestelmässä. Avoimia kysymyksiä on edelleenkin, niihin on puututtava. Erityisesti tämä liittyy teollisuuden merkitykseen Euroopassa ja todistustaakkaan sekä alakohtaiseen ja maakohtaiseen raportoinnin johdonmukaisuuteen. Hän tekee mielellään yhteistyötä kollegoiden kanssa näiden aiheiden selvittämiseksi. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kollega Bitsikhofer, vihreiden missä. Kiitos puheenjohtaja. Me pidämme hyvänä komission ehdotusta. Se menee oikeaan suuntaan. Mutta siinä on edelleen puutteita. Siinä mennään niin pitkälle, että noudatettaisiin parlamentin esittämiä kriteereitä. Olen kollegoiden kanssa samaa mieltä, kuten kollega Fedelen, joka puhui kollegan nimissä. Mä sanon, että olen samaa mieltä siitä, että meillä on kahtalaiset kriteerit täytettävänä ja se ratkaisu, joka löydetään, on saatava sopimaan VTO-sääntöihin, mutta samalla on mahdollistettava se, että meillä on tietyt kaupan suojakeinot myös, koska muuten joudumme kärsimään epäreilun kaupan kielteisistä vaikutuksista. Minä en usko, että tässä yhteydessä on tarpeen eksplisiittisesti puhua markkinatalousstatuksesta tai sen puutteesta. Mielestäni on ihan hyväksyttävää, että tuosta kielenkäytöstä luovutaan. Kuitenkaan ei voida palata normaaliin tapaan standardimenetelmään, vaan meidän on löydettävä tietty menetelmä, joka mahdollistaa sen, että tehokkaasti suojaudutaan epäreilulta kaupalta. Todistustaakan siirtäminen Euroopan puolelle on heikompi asema kuin mitä haluaisin. En näe mitään syytä sille, miksi emme voisi ottaa samasta kantaa kuin amerikkalaiset, jotka vaativat, että todistustaakka on toisella osapuolella. Jos komissio ja jäsenvaltiot eivät kuitenkaan rohkene puolustamaan tällaista vaihtoehtoa, niin ainakin pöydällä määräyksen pitäisi olla tiukempi, vai se tiiviimpi. Tämä sanamuoto tällä hetkellä ei pysty takaamaan sitä, että raportit saadaan jokaisessa tapauksessa, kun niitä saatetaan tarvita. Jos komissio ei sitä raportointia, niin emme saa minkälaista perustaa sille, miten voidaan selvittää, että toisen osapuolen kauppakäytänteet olivat epäreiluja ja että polkumyyntiä tapahtuu. Tätä on työstettävä edelleen. Toinen ongelma tai puute, jonka näen tässä, on se, että Kiinan pöytäkirjan mukaan voidaan käyttää sellaisia suojakeinoja, jotka liittyvät tukien vastaisiin toimiin. Nämä eivät umpeudu. Komissio ei edes kommentoi tätä asiaa, vaan onkohan komissio lopunut oikeusperustasta näiden välineiden käytön osalta tulevaisuudessa. Tämä ei ole hyvä asia. Tätä asiaa pitäisi parantaa. Kiitos. Kiitos kollega. Edustaja Borelli, EFTD-ryhmän nimissä. Kiitos puheenjohtaja. Talous- ja teollisuusvaikutukset tässä aiheessa ovat hyvin tiedossa. Sen takia monille aloille teollisuudessa kohdistuu suuria riskejä. Ne ovat vakavia sosiaalisesti ja myös muutoin on myös tiedossa, mikä on komission kanta. Sehän tukee sitä, että enempää kuin tämä emme voi tehdä. Muutoin varana on se, että joudumme VTOhon, eli on parempi omaksua neutraali sääntely kuin aiheuttaa sitten tästä kiista tapausta. Minun mielestäni tämä on aika lailla pelkurimaista politiikkaa. Ei määritellä selkeästi vääristymiä. Ja sitten kun mennään tähän ITRE-valiokunnan mietintöön, niin pitäisi tasapainottaa komission ehdotusta ja aivan erityisesti tehdä ero markkinatalouden ja ei-markkinatalouden välillä. Eli tämä näkyy luonnollisesti eh, markkinatoimissa, erityisesti Yhdysvalloissa. Meillä on myös energian hinnan perusteella vääristymiä, ympäristön suojelun, sosiaalisen eh, suojelun perusteella tapahtuu vääristymistä. Riskimaiden raportoinnissa tulisi toteuttaa suurempaa avoimuutta eh, ja myös avoimuutta tulisi olla niiden laadintamenettelyssä. Tämä on varmasti hyvä alku, mutta meidän täytyy vielä vahvistaa tätä hyvin selkeään suuntaan niin, että määritellään vääristymät selkeämmin. Tämä on varsin heikko määritelmä, kun tällä hetkellä turvaudutaan tähän määrittelyyn markkinatalousmaiden ja ei-markkinatalous maiden välillä. Meillä on artikla 7 liityntäpöytäkirjassa, josta voisi olla apua. Jos halutaan tämä ero näiden maiden välillä tehdä, niin täytyy toteuttaa näitä viittä juridista kriteeriä. Ja todistustaakan täytyy olla sillä, joka väittää kunnioittavansa sääntöjä ja kriteereitä. Haluammeko todellakin ottaa äh, käyttöön tämän äh, varsin subjektiivisen ja juridisesti epäselvän määritelmän vääristymille. Eli todistustaakka olisi vain äh, toisella osapuolella, eli eurooppalaiset yritykset eivät voisi tätä millään tavalla tukea omalla toiminnallaan. Nyt kuitenkin kansainvälisesti Euroopalta odotetaan vahvaa kannanottoa tässä kysymyksessä. Oikeastaan meillä on kaksi vaihtoehtoa. Haluamme joko turvata teollisuuden ja työntekijöiden tulevaisuuden ja toimia vapailla markkinoilla, taikka sitten pelon vallassa toimia niin, että emme toimi selkeästi juridisesti, emmekä tiedä minkälainen loppuratkaisu, jos kiistoja sitten syntyy. Ainoa varmuus on se, että Eurooppa ja yritykset Euroopassa eivät voi tässä hintakilpailussa Kiinan kanssa voittaa. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Edustaja Pasio, ESER-ryhmän varjoesittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen, että pyrähdin tänne näin yhtäkkiä. Heti kun juna pääsi tänne perille, niin pääsin minäkin. Kiitokset. Kiitos Gwen valmistelijalle hänen tekemästään työstä. On hyvä, että hän on tunnustanut energia-alan tärkeänä kansainvälisen kaupan osana kumppaneiden kanssa EUn ulkopuolella. Tulen Yorkshiren alueelta ja globaali teräskriisi on vaikuttanut alueeseen ja siksi tiedostan hyvin, mitä ongelmia saattaa syntyä tietyillä teollisuuden aloilla. Tässä vaiheessa, jotta saadaan hyvä lausunto tästä hyvin teknisestä, mutta poliittisesta aiheesta on tärkeää ymmärtää kunnolla monet osit, osatekijät. Tämä voisi olla esimerkiksi se, miten suhtaudutaan siihen, että Kiina haastaa säännöt VTOn tasolla sekä että Yhdysvaltain. Ja meidän on pohdittava EUn kaupan suojakeinoja tarkemmin ja meidän on huolehdittava siitä, että komission laskentamallit polkumyyntimallien laskemisessa – mahdollistaa sen, että otetaan huomioon markkinat EUn ja Kiinan välillä samalla kunnioittain täysin vetosääntöjä. Kääntäyteet kuten polkumyynti, joka syntyy sinne, että hallitus puuttuu vapaaseen markkinoiden toimintaan, on asia, josta on päästävä eroon kaikilla tasoilla arvoketjussa. Pitäisi voida kilpailla maiden kesken tietenkin sääntöjen ja lainsäädännön puitteissa. Siksi olisi pyrittävä siihen, että suojataan tietyt osat Euroopan markkinoita tehokkaasti. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Hyvät kollegat, onko muita puheenvuoropyyntöjä? En näin muita. Saapa pääosaston nimissä. Müller, olkaa hyvä. Thank you. <coughs> Thank you, Mr. Chairman. And the... Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen, että saavuin paikalle hieman myöhään kesken keskustelun. Komissio haluaisi kiittää kovasti esittelijää tästä merkittävästä työstä, jota on tehty Komissio haluaisi todeta, että kolme neljästä elementistä oikeastaan on jo katettu komission ehdotuksessa. Ja yhden ajatuksen suhteen meillä on suurempia ongelmia. Kävisin lävitse nämä neljä seikkaa. Ensinnäkin esittelijän jo korostama seikka on se, että miten määritellään mm, huomattavat vääristymät. Sen tulisi kattaa myös energia ja sitten on ympäristönsuojelu, työn, työn kustannukset ja sitten vielä AY-edustus ja sitten muut kuin markkinatalousmaat, esimerkiksi Kiina ja Vietnam, silloin kun jatkossa tehdään tutkimuksia kaupungin suojakeinoista. Ensinnäkin energian mukanaolo ja se, mitä jo tässä kuulimmekin komissio haluaisi todeta, että energia on merkittävä tuotantotekijä. Näin ollen sitä analysoidaan automaattisesti silloin, kun vääristymiä tutkitaan. Toinen seikka, ympäristö, verotus ja työ, työ nämäkin totta kai huomioidaan. Työ on huomattava tuotantotekijä, jos katsotaan verotuskysymyksiä, ympäristösuojelua, niin jos verotoimi synnyttää vääristymää, niin silloin se on luonnollisesti eh, katettu. Esimerkiksi viento, vientivero on tyypillinen toimi tällaisesta vääristymästä. Näin ollen siis vero huomioidaan. No sitten ympäristöstandardeihin viittaaminen. Tämä on vaikeampi kysymys, koska meillä ei ole selkeästi määriteltyä listaa kansainvälisesti sen suhteen, mikä olisi relevantti ympäristöstandardi. Komissio haluaisi huomauttaa, että polkumyynti metodit, joita tällä hetkellä noudatetaan, jo huomioivat esimerkiksi työn vaikutukset ja minkälaiset kustannukset tästä aiheutuu kokonaisuuden kannalta teollisuudelle silloin, kun työlainsäädäntöä täytyy noudattaa ja ympäristönsuojelulainsäädäntöä täytyy noudattaa Euroopan unionissa. No sitten kolmanteen esittelijän toteamaan ongelmakohtaan, eli työntekijöiden edut ja ammattiyhdistysten rooli kaupan suojakeinojen tutkinnassa. Komission ehdotuksessa marraskuulta viime vuodelta ei ole huomioitu AY-edustusta, mutta haluaisimme todeta, että työntekijöiden rooli on kyllä osa modernisaatio-toimintaa unionissa. Eli työntekijöiden edustus ja ammattiyhdistysten huomioiminen on näin ollen eh, käsittelyssä ja toivomme saamamme esityksen valmiiksi maaliskuun loppuun mennessä. Ja sitten viimeisen, ei vähäisimpään seikkaan, VTO-jäsenten kohteluun silloin, kun kyse on muista kuin markkinatalousmaista. Komissiolle tämä juuri on ongelmakohta tässä ehdotuksessa. Kyse on artiklasta 2.7 tässä perusasetuksessa. Komissio katsoo, että suoraan sanottuna ei ole hyvä ajatus noudattaa sitä, mitä tässä on ehdotettu. Ehdotushan tarkoittaisi sitä, että ei muutettaisi mitään VTOn määritelmässä ei-markkinatalousmaiden osalta. Komissio teki ehdot, ehdotuksen, jotta saisimme maaneutraalin ehdotuksen ja huomioitaisiin tämä VTOn tekemä erottelu. Kuitenkin tämä järjestely ei täysin huomioi niitä vääristymiä, jotka äh, juontavat juurensa epäreiluun kauppaan. Komissio haluaisi lisätä myös sen, että ehdotus tekee selväksi sen, että markkinatalousasemaa ei myönnetä mille tahansa maalle. Erityisesti kun kyse on artiklan 27 muutoksesta, niin tämän ei tulisi harhauttaa meitä hyvin tärkeästä työstä, jota esittelijä on tehnyt ja josta komissio haluaa esittelijää kiittää. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon. Edustaja Lopes Permejo. Martin wanted to speak. Do you want to add anything? Haluatko edustaja Martin vielä lisätä jotain? No, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Ja sitten yhteenveto valmistelijalta. Olkaa hyvä. Oui, merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että saan käyttää lyhyesti puheenvuoron ennen kuin edustaja Bermeho vetää loppu yhteenvedon ihan vain sen takia, että minä, ei tässä nyt ole tarkoitus käydä tätä keskustelua. Minä sanoin, että, että minä tulen tekemään tarkistuksia, mutta minä haluaisin reagoida siihen, mitä komission edustaja sanoi. Ja minä en kyllä ole samaa mieltä, kun hän sanoi, että oli kansainvälistä asiakirjaa, jonka avulla voitaisiin niin sanotusti jäljittää näitä ympäristötekijöitä. Viittaatteko tässä nyt CO2? tai johonkin muuhun, mutta sehän on todella päivän polttava keskustelu. Mutta kai minä nyt voin sanoa, että kaikissa yrityksissä maailmassa, oli kyse markkinataloudesta tai ei, niin vaaditaan joka kerta. Kyllähän me joka kerta, kun joku pyytää jostakin tuotteista teknistä tietoa, niin kyllä se pitää olla tarjolla. Siinä on kaikki elementit ilmoitettuna, miten se on laadittu, missä se on tehty, operaattori, milloin, missä, koska, mihin kellon aikaan, miten, mikä on energiankulutus, onko sillä, miten se on vaikuttanut koko tuotantoprosessiin. Eli siinä, siihen sanotaan, kuinka paljon on käytetty CO2 tämän tuotteen valmistamiseen. Jos poliittista tahtoa löytyy, niin kyllä tämä tekninen kansainvälinen asiakirja on kyllä olemassa. Mutta pitää kyllä olla poliittista tahtoa, että haluaa etsiä sen käsinsä ja perehtyä siihen. Thank you, Madam Rapporteur. Kiitos. Valmisti, alkaa hyvä. Bueno, eh... No niin. Kiitos paljon kaikille tästä keskustelusta ja kommenteista. On ihan selvää, että me haluamme kaikki edetä saadaksemme monenkeskiset normit käytäntöön kansainvälisessä kaupassa kahdenvälisiin kompromisseihin, jotta voimme taata oikeudenmukaisen kilpailutilanteen kansainvälisillä markkinoilla. Tästä ei liian epäilystäkään. Me haluamme kaupallisia normioiden avulla voimme taata meidän teollisuudellemme, meidän kumppaneillemme menestyksekään ja hyvin tuottavan tulevaisuuden ja se voi myös myötä vaikuttaa eurooppalaisen mallin kehittymiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä mielessä olemme tehneet esityksemme ja haluamme viedä sen hyvän suuntaan. On tietysti optioita. Me, meidän tekstimme menee nimenomaan siihen suuntaan, että meillä olisi enemmän optioita tarjolla meidän teollisuudella. Me emme halua rajata mitenkään niiden toimintaa sisämarkkinoilla. Emme, emme haluamme myös poistaa hintavääristymät Mm, no, nyt jää nähtäväksi, miten voimme edetä. Voimme tietysti edetä normaalien käytäntöjen mukaan, mutta tulemme katsomaan vielä uudestaan osia teemakokonaisuudesta ja missä meillä on ehkä mahdollisuus saada hedelmällisempää yhteistyötä ja päästä e- erittäin hyvään yhteistyöhön ja sopuun sovitussa aikataulussa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Määräaikatarkistusten jättämiselle maaliskuun 15. päivä 2017 kello yhdeltä iltapäivällä. Siis tuntia myöhempään. Yleensähän 12, eikö niin? No, paljon aikaa siis. Muistuttaisin koordinaattoreita siltä, että kokouksemme on yhdeksältä aamulla ja sitten kaikki me tapaamme kymmeneltä huomisaamuna Ja iltapäivällä, tämä on hyvin tärkeä asia, huomenna iltapäivällä kokous alkaa vartijamalla neljältä, eikä kolmelta, vaan vartijamalla neljältä, ei kolmelta. 5B001 kokoussalissa, jossain tuolla yläkerrassa, pari kerrosta ylempänä. 5B001 varttia vailla neljä. Ja kymmeneltä jatkamme täällä aamulla. Kiitos, nähdään huomenna. That's it.